Posto cominciamo, grazie. Pyytäisin teitä asettumaan paikoillenne, koska haluamme aloittaa kokouksen. Allora, il progetto di ordine del giorno... Teille on lähetetty sähköpostitse esityslistan luonnos englanniksi. Meillä on, kuten tavallista, koko joko kieliä ja tämä lähetetään myös verkkoon, valiokunnan verkkosivulla. Ja kello 18.18.30, koska meidän on valmisteltava Kreikan matkaa 27.–29. niin Olafista tulee joitakin kollegoja, jotka puhuvat meille suljettujen ovien takana, joten tämä tulee olemaan yks, yksin oman valiokunnan jäsenille ja sihteeristön jäsenille ja kaikkia pyydetään poistumaan täältä kello 18. 15. 16. maaliskuuta pöytäkirja on lähetetty teille huhtikuun 7. päivä, joten voimme siirtyäkin 15.16. maaliskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja voimme siirtyä kohtaan neljä. Eli tässä on kysymys Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta 18 2009 alueellisen taloudelliseen yhteytymiseen suunnatun EKRn tuen vaikuttavuus Itä- ja Länsi-Afrikassa. Meillä on tilintarkastustuomioistuimesta herra Kintz Kinst täällä ja annankin hänelle puheenvuoron aivan välittömästi. Chairman, ladies and gentlemen, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat, ensinnäkin haluaisin kiittää teidän lämpöisestä tilaisuudesta esitellä lyhyesti erityiskertomuksen numero 18.2009 siitä, kuinka tehokkaasti EKRn tuki alueellisessa ja taloudellisessa integraatiossa Itä- ja Länsi-Afrikassa on toiminut. Työasiakirjassaan esittelijä herra Staas antaa erittäin hyvän tiivistelmän tilintarkastustuomioistuimen huomioista, päätelmistä ja suosituksista. Tämän takia olen sitä mieltä, että olisi hyödyllisempää korostaa tässä yhteydessä vain muuta, muutamaa seikkaa. Ensinnä EKRn tuki alueelliselle alueellisella taloudellisella integraatiolla kahdella alueella tähän mennessä on ollut vain osittain tuloksellista johtuen eri tekijöistä. Jotkut näistä tekijöistä ovat komission valvonnan ulkopuolella. Se pystyy niin vaikuttamaan erityisesti se, että että on moninaisia kansallisia järjestöjä, joilla on päällekkäistä toimintaa ja mandaatit myös menevät päällekkäin jäsenyydet. Toiseksi, mitä tulee komission vastaukseen tuomion ensimmäiseen suositukseen, tuomioistuin tunnustaa kohdassa 57 kertomuksessaan, kuinka tärkeää vuoropuhelu on. Sehän on olennainen osa kotonun sopimusta. Kuitenkin tuomioistuimen mielestä tehokkaampi vuoropuhelu ei välttämättä sulje pois ja jopa ehkä vaatii sitä, että komissio ottaa selkeämmin, tiukemmin kantaa ehtoihin, joita ne täytyy täyttyä, jotta saadaan aikaan tehokkaampaa, tuloksellisempaa tuen hyväksikäyttöä. Haluaisin muistuttaa siitä, että kotonun sopimus myös säätää siitä, että komissiolla on ainoastaan vastuu tehdä rahoituspäätöksiä ja se on vastuussa täytäntöönpanosta, että tulee EU-koiran varojen käyttöön. Kolmanneksi mitä tulee meidän suosituksemme numero kaksi, tarvitaan johdonmukaisuutta enemmän komission interventioihin alueellisella ja kansallisella tasolla, koska pääpullonkaula tällä hetkellä löytyy juuri kansalliselta tasolta, missä täytäntöönpano so- integraatiosopimussa usein on jäljessä aikataulusta. Komissio oli luvannut vastauksessaan ottaa huomioon tämän kohdan keskivaiheen tarkistuksessaan 10. EKRn maastrategian yhteydessä, mutta hiljattainen komission asiakirja, joka antaa yleiskuvan alustavista tuloksista, joita tarkistuksesta on saatu, ei kuitenkaan sisällä minkälaista viittausta alueelliselle, alueelliseen yhteistyöhön. Viimeinen kommenttini koskee 10 EKRn määrärahojen määrää, jota on myönnetty yhteistyölle. Se on kaksi kertaa enemmän kuin annettiin yhdeksännessä EKRssä, 1,8 miljardia euroa verrattuna 900 miljoonaan euroon, joka oli tilanne yhdeksännen EKRn kohdalla. Hyvin ymmärretään, että tämä summa perusteltiin sillä, että tultiin hyväksymään taloudellinen kumppanuussopimukset e- AKP-maiden kanssa. Näin ei kuitenkaan käynyt niin kuin oli suunniteltu. Kuitenkin suuri nousu, rahojen määrä lisää riskiä, koska alueelliset järjestöt eivät pysty hyvin ottamaan vastaan näitä varoja, niin siksi on ehkä vaikeaa käyttää näitä varoja tehokkaasti ja tuloksellisesti. Loppukommenttina puheenjohtaja haluaisin ilmaista tilintarkastustuomioistuimen kiitoksen siitä, että komissio on hyväksynyt suurimman osan tuomioistuimen suosituksesta. Kiitoksia huomiostanne. Grazie a lei, signor Kinst. Kiitos teille, herra Kinst. Valtstas ei ole täällä. Minulle juuri kerrottiin, että hän on sairas ja siksi meidän pitäisi toimia siten, että annamme herra sille, jossain tulevassa kokouksessa mahdollisena puhua esittelijänä ja vastata siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin on esittänyt. Annan puheenvuoron Rova Gresslelle. Kiitos. Toivomme kaikkia hyvää tilintarkastustuomioistuimelle ja herra sille myös. Ja tällä hetkellä tämä työasiakirjan hyvällä tolalla ja toivomme tosiaan pikaista paranemista. Nyt haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimesta seuraavaa. Kun puhutaan EKRstä, miten se hallinnoidaan, sitähän komissio hallinnoi jäsenvaltioiden puolesta, jotka maksavat sinne rahaa. Ja nyt sitten, mitä tulee budjettiin, niin meillä on sen osalta vain, vain rajallinen vaikutusvalta. Nämä, tämä rahasto ei käy, saisi käyttää muilla aloilla kehitysyhteistyön alalla, jota, joita komissio tukee muista rahastoista. Jos katsotaan, mitä tässä nyt lukee, niin ei näy oikeastaan mitään eroa koska samallahan voitaisiin kysyä sitten, miten EKR voitaisiin budjetisoida tai otetaan mukaan budjettiin, koska jäsenvaltioille on hyvin tärkeää asettaa poliittiset prioriteetit. Ja tämä on ymmärrettävää ja senpä takia, kun varojen, varoja käytetään, niin jollain tavalla tämä pitäisi näkyä paremmin, tämä eron teko myös näissä raporteissa. Kiitos, Rova Gressle. Herra Kinst, haluatteko vastata tähän välittömästi? Maybe I will ask for all questions and I will... Ehkä kuuntelen nyt ensin kaikki kysymykset ja vastaan sitten kerralla. Hyvä Ajala. Kiitos sitten edustaja Ajala. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tietenkin Herakin se hänen puheestaan ja toivottaa pikaista parannemista herra Stasille. Liikennevaliokunnan jäsenenä myös näen, että herra Kinst tässä, tuo, tai tässä kertomuksessa viitataan siihen, että ainoa sektori, jolla on pystytty tarkistamaan ainakin toteamaan tiettyä keskittymistä alueelliseen yhteistyöhön tai tällaisen ylikansalliseen toimintaan tällä Afrikan alueella oli juuri liikennesektori. Haluaisin että herra Kins hiukan kertoisi tarkemmin, mitä myönteistä löytyy avustetaan myönnetty liikennesektorille, jotta ehkä näitä kokemuksia voitaisiin siirtää myös muihin sektoreihin jatkossa. Se non ci sono altre Jollei muita puheenvuoropyyntöjä ole, annankin puheenvuoron herra Kinstille, eli tilintarkastustuomioistuimelle. Prego, signor Kinst. Olkaa hyvä, herra Kinst. Thank you, Mr. Chairman. Well, concerning... Kiitos puheenjohtaja. Niin tähän ensimmäiseen Rova Kreslen kysymykseen liittyen. Tässä vähän kritisoitiin, että tässä ei suoranaisesti viitattu tähän EKRn budjetti, budjettiin siirtymiseen ja riippumin, mitkä, mitkä varat maksetaan budjetista ja mitkä EKRn kautta, niin me tuemme tietenkin budjetin siirtämistä, mutta se ei suorasta olennaisesti liitynyt tähän raporttiimme, koska siihen liittyy syitä, jotka eivät, ovat, eivät ole komission hallinnassa. Tässä on erilainen, tämä on tämän organisaatioiden monimuotoinen luonne tässä taustalla, ja olemme huomanneet, että yhteistyön alueelliset tekijät eivät suoranaisesti siirry kansalliselle tasolle. Olemme myös huomanneet joitakin ongelmia liittyen esimerkiksi tähän järjestön ikään kuin absorptiokykyyn. Ja jos katsotaan mikä on tämä lopputulema. Se ei ole täysin tyydyttävä, se ei tyydytä niitä, koska vain kuusi tai viisi 18 projektista on otettu, niistä on saatu tuloksia. Joten ei vaikuta siltä, että ongelmat liittyisivät yksinomaan alueelliseen tason, alueellisella tasolla siihen, että nämä, äh, nämä varat tulivat EKRn, EKRn kautta eivätkä suoraan budjetista. Se ei vaikuttanut ainakaan relevantilta meidän äh, tutkimustemme mukaan. Ja sitten Rova Ajalan kysymys, joka liittyi niin itse asiassa minusta kohdassa 22 tähän löytyy vastaus tässä meidän raportissamme. Se liittyy nimenomaan tähän liikenneosioon. Ja tämähän on tämmöinen yhte, osa yhteistä Afrikan ja EU, EUn strategiaa, joten se asia hoituu sitä kautta. Ha chiesto di intervenire il eh, signor Quins, del, direttore della Commissione europea. Herra Quins valiokunnasta on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaapa hyvä. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain muistuttaa ensin siitä, että alueellinen integraatio ja erityisesti meidän tukemme tällaisella integraatiolla todennäköisesti on kaikkein monimutkaisinta kaikista oh- avustusohjelmasta, jota hallinnoimme ja näin ollen täytäntöönpano yleensä on myös ongelmallista ja yleensä hitaampaa kuin kansallisissa ohjelmissa on tilanne. Monistakin syistä tässä käsittelemme varsin moninaisia maita, joissa on myös erilaisia intressejä. Mukana on erilaisia alueellisia järjestöjä ja niin kuin tuomioistuimen kertomuksessa aivan oikein todetaan – päällekkäisyyttä tapahtuu kansa- näissä järjestöissä, mitä tulee niihin ma- ma- maantieteellisen jäsenyyteen ja myös mitä tulee niiden mandaatteihin. Nekin käyvät päällekkäin usein ja sekin on totta, että suurin osa alueellisista järjestöistä on suhteellisen heikkoja, mitä tulee vastaanottokykyyn ja hallinnointiin, joten tämän tuloksena tämä on varsin hankala alue. Komissio on todellakin tyytyväinen tähän kertomukseen. Ja niin kuin herra Kins sanoi, olemme hyväksyneet suurimman osan suosituksista. Jos emme ole, niin silloin kyseessä on todellakin ehkä korostuksesta eikä mistään substanssikysymyksestä sinällään. Jos nyt sitten otan nämä kolme kohtaa, jotka herra Kinstotti esille. Olemme todellakin samaa mieltä siitä, että tarvitsemme tehokkaampaa vuoropuhelua. Muistan vaikka siitä vain, että tehtävät, joissa tapahtui 2008-2009. Sen jälkeen meillä on ollut kaksi kokousta, joka, yksi jokaisella alueella syys-lokakuussa viime vuonna ja niiden tuloksena sitten saatiin Lusakan julkilausuma itäisen, eteläisen Afrikan kohdalla ja Busak julkilausuma Länsi-Afrikan kohdalla. Niissä todellakin yhteiseltä pohjalta kerrotaan, että alueiden täytyy tarttua kysymyksiin. Tämä tuli esille myös tässä tuomioistuimen kertomuksessa. Todellakin laitetaan tällainen selkeä tiekartta alueelliselle yhteistyölle yhten, yhdentymiselle ja selkeä tiekartta tälle tuelle, jota me voimme antaa erityisesti, mitä tulee kymmenenten EKR. Ja sitten Rova Ajala otti esille liikenteen. Tässä vain yksi esimerkki siitä, mitä viime vuonna teimme. Kokosimme kaikki ministerit, liikenneministerit Länsi-Afrikassa yhteen ja saimme aikaan Burkina Faso julkilausuma. Näitä julkilausumia todellakin tullut varsin paljon, mutta tämä oli varsin hyödyllinen. Siinä käsiteltiin eh, liian la- suurta lastia kuljettaviin rekkoihin. Kuulostaa pikkuaselta, mutta se on iso kysymys kuitenkin Länsi-Afrikassa. Ja nyt lopultakin saatiin, saimme heidät allekirjoittamaan. Nyt he ovat ryhtyneet toimiin ja pyrkivät korjaamaan ongelmaa. Se on suuri alueellinen ongelma joka vaikuttaa tieverkostoon koko alueella, joten me todellakin olemme edenneet asioissa ja, halua, ja pyrimme se siis vahvistamaan alueellista vuoropuhelua. Toiseksi kysymys keskivaiheen tarkistuksista. Tässäkin komissio on sillä kannalla, että meidän pitää varmistaa johdonmukaisuus sen välillä, mitä kansallisella tasolla teemme ja mitä taas teemme alueellisesti. Minun täytyy, täytyisi korostaa sitä, että komissio on var- siihen, että tähän asiaan tartutaan keskivaiheen tarkistuksessa. Ja kansalliset maastotekijätarkistukset vielä ovat meneillään tällä hetkellä. Ja keskivaiheen tarkistus alueista ohjelmista alkaa vasta ensi vuonna, joten voin vakuuttaa teille jälleen kerran, että me kyllä varmistamme, että tämä otetaan huomioon. Ja tartun siihen mitä herra Kinst mainitsi asiakirjoista, jotka ovat vielä luonnoksia, koska lopullista tulosta ei ole saatu aikaan. Tämä liittyy tähän ohjelmointi. Ja kolmanneksi tärkeä lisäys alueisten ohjelmien lisämäärässä. Ne on, on nyt kaksinkertaistettu kymmenen säikoirassa verrattuna yhdeksänteen. Kyllä, tämä on iso haaste, mutta pitkälti se liittyy tarpeeseen nopeuttaa tahtia alueellisessa integraatiossa molemmilla alueilla ja halutaan myös tukea epäaloitteita. Ja tulee Itä-Afrikkaan, dialogi on todellakin kehittynyt pääalueellisten järjestöjen kesken, Itä-Afrikan komissio ja Sadekin välillä Tämä on tällainen kolmikanta menettelytapa ollut, ja se todellakin on tuonut nyt hedelmää, koska nämä kolme järjestöä ovat esittäneet omia ehdotuksiaan, joilla pyritään syventämään alueellista integraatiota Itä- ja Länsi, äh, Itä-Afrikassa. Tulee Länsi-Afrikkaan, siellä on ohjelma kehityspolitiikasta ja taloudellisesta kumppanusopimuksesta. Tässäkin on pyritty saamaan aikaan selkeä tiekartta alueesta integraatiosta ja meidän tukemme annetaan sille jatkossa. Alueelliset ohjelmat siis etenevät hitaammin, niin kuin sanoin jo, ne ovat monimutkaisia. Länsi-Afrikassa kymmenessä EKRS olemme sitoneet vain yhden prosentin varoista tällä hetkellä. Itä-Afrikan kohdalla uskon, että siellä asiat ovat huomattavastikin parantuneet sitten kun tilintarkastustuomioistuin siellä vieraili. Nyt 20 prosenttia varoista on sidottu ja huomattava ohjelma on saatu, on, on nyt tekeillä tänä vuonna tiivistän. Olemme tyytyväisiä tästä kertomuksesta. Olemme käyttäneet sitä jo virallisesti, kun olemme keskustelleet näiden alueiden kanssa ja olemme selittäneet heille tämän kertomuksen. He, he todellakin ovat varsin tietoisia, mitä tilintarkastustuomioistuin tästä sanonut ja me jatkamme vuoropuhelua näiden maiden kanssa ja alueiden kanssa jatkossa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten herra Gaia. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys komission edustajalle. Kun luemme tätä tilintarkastustuomioistuimen raporttia, niin äh, toistumisen tulee esiin se, että ulkoinen apu, äh, jota on kritisoitu vähän aikaa sitten, äh, siihen, siihen liittyy virheitä, jotka useimmiten löytävät jostain selityksensä. Mutta tässä raportissa on, sanoitte, että puuttuu itse asiassa tavoit, tavoit, tavoitteellisuutta, puuttuu tavoitteellisuutta ja toisaalta puuttuu tätä absorptiokykyä. Ja mitä komissio nyt sitten äh, edellyttää tällaisilta hallinnointikyvyltä ja, ja, ja absorptiokyvyltä ennen kuin ohjelmat käynnistetään? Mitä komissio ikään kuin edellyttää ennen kuin varoja sidotaan näihin ohjelmiin? Kiitos, täytyy sanoa, että minun tämä tämä kritiikki vähän koskee, koska nimenomaan tämä kritiikki nimenomaan tulee esille siellä, missä, missä koordinaationgelmia esiintyy komissiossa. Ja, ja senpä takia tämä nyt ei oikeastaan edusta sitä. Minähän olen nyt aika paljon tämän ulkosuhdehallinnon kanssa ponnistellut viime aikoina ja sen takia tämä on aika kiusallinen kritiikki. Ja tässä on hyvin erilaisia, to, komission toimivalta on hyvin hajallaan. Ja jos muistetaan, että tähän lisäksi tulee vielä sellainen eh, elin, joka puhuu ulkosuudenhallinnon suulla, niin tämä eh, tilanne hajaantuu entisestään. Kysymys kysyy nyt sitten, mitä valtuuskunta tekee ja, ja mm, mihin sen työ johtaa. Valtuuskuntahan jo vuodesta 2000 on saanut lisähenkilökuntaa ja valtuuskunnassa on 2000 on, on, on kahdella ja sadalla prosentilla henkilökunta lisääntynyt. Ja senpä takia herää kysymys, että eikö, no onko tässä lentokoneessa kapteeni vielä? Ja tietääkö se, mihin suuntaan pitää lentää? Joten komissiosta haluaisin kuulla, että mitä avaimia se nyt on antanut tälle valtuuskunnalle toimia yhtene, yhdenmukaisesti, koska valtuuskuntien välilläkin tarvitaan jonkunnäköistä koordinointimekanismia. Nämä delegaatioiden johtajat tapaavat säännöllisesti ja ottavat task, task officerit mukaan, joten vähän tuntuu siltä, että onko niin, niin että vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee. Ja täytyy sanoa, että kun luetaan näitä valtuuskuntia raportteja, joita nyt ei kovin montaa ole, niin käy silmin, että, tai silmään, että valtuuskuntien väki, siis eurooppalaiset siellä, 40 prosenttia heidän työajastaan on jossain muualla, ei, ei, töi, ei työpaikalla, joko koulutuksessa tai jossain muussa. Eli he ovat paikalla vain 40, tai he ovat poissa työpaikalta 40 prosenttia niin onko se nyt sitten vapaa-aikaa vai mitä aikaa se nyt sitten on se 40 prosenttia. Minä olen tehnyt myös kirjallisen kysymyksen asiasta. Ja siihen vastattiin bla bla blalla, eli ei oikein mitenkään. Nämä ovat sellaisia asioita, joista pitää kysyä, että mitä konkreettisia johtopäätöksiä tästä voi tehdä, ja jos ei mitään konkreettista johtopäätöstä komissio tehdä, komissiossa tehdä, niin meidän täytyy se sitten tehdä koska meidän täytyy katsoa, miten ulkosuhdehallintoa hallinnoidaan ja, ja, ja mitä se siellä kentällä, mitä se kentällä toimii. Kiitos sitten edustaja Jalesender. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä puhua tässä komission edustajille ja kysyä kahdesta asiasta. Kiitän häntä näistä tiedoista, tiedoista joita hän antoi, ja kertoi siitä, miten näitä sopimuksia on laadittu alueiden kanssa, tai saatiin ainakin näitä ylikansallisia sopimuksia. Mutta haluaisin hiukan tär- selkeämpiä selityksiä. Tässä puhuttiin Burkina Fasosta, ja miten jatkossa toimitaan, ja miten harmonisoidaan rekkasäännöstöä ja minkälainen uusi järjestelmä tällaiselle alueelliselle yhteistyölle on suunnitteilla? Miten komissio auttaa, miten se auttaa täytäntöönpanossa näistä julkilausumista liikkeelle lähtien ja sitten komissio esittää meille, että No siis tärkeää, että henkilöt saa koulutusta tästä yhteistyöstä ja integraatiosta. Missä määrin edustusten henkilökunta on saanut koulutusta, jotta pystyy keskittymään tällä uudella tavalla, joka on hiukan erilaista toimintaa kuin aikaisemmin. Ei tässä ei keskitytä vain kansalliseen tasoon. Grazie, chiudiamo con la replica del... Kiitos. Sitten herra Kinst. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Well, let me... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi vastata ensimmäiseen kysymykseen, eli mitä komissio tekee voidakseen taata ohjelmien asianmukaisen hallinnon alueellisten järjestäjien taholta. Meillä on järjestelmä, jota käytämme hyvin laajasti alueellisissa ohjelmissa, jossa allekirjoitamme niin kutsuttuja osanottajasopimuksia. sopimuksia alueellisten järjestöjen kanssa, eli me osallistumme järjestöjen budjettiin, eli toisin sanoen osallistumme niiden toimintaan siten, että me käytämme niiden menettelytapoja pikemminkin kuin meidän. Eli nämä osallistumissopimukset perustuvat niihin sopimuksiin, joita olemme allekirjoittaneet YK ja Maailmanpankin kanssa. Mutta ennen kuin teemme tämän, niin meidän on oltava varmoja siitä, että järjestö pystyy hallinnoimaan rahojamme asianmukaisesti. Eli kaikissa tapauksissa allekirjoitus ehdollistetaan tällaiselle esitilintarkastukselle, jossa katsotaan varanhoitohallintoa, järjestössä sen tili, kirjanpitojärjestelmää, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja tilintarkastuksia. Ja sen tuloksena sitten saatamme allekirjoittaa tai olla allekirjoittamatta tällaisen osallistumissopimukseen. Kaikkien pääjärjestöjen kanssa Itä- ja Länsi-Afrikassa olemme tehneet tällaisen hyvin vaihtelevilla, vaihtelevin tuloksin ja sitten kahden kolmen vuoden kuluttua teemme tällaisen seurantatilintarkastuksen ja katsomme millä tavalla on hoidettu mahdolliset eh, heikkoudet, joita tilintarkastuksissa on todettu. Komissa jos ajatellaan kahta aluetta, se on kaikkein vahvin järjestö. Olemme juuri tehneet tällaisen tarkastuksen, joka on vahvistanut sen ja osallistumissopimus, jonka vuonna 2007 allekirjoitimme, toimii mielestämme aika hyvin. Sitten tarkastimme myös Sadekin tilit pari vuotta sitten ja se osoitti, että ei mitään mahdollisuutta ole tämän kanssa osallistumissopimusta allekirjoittaa. Ja Toinen järjestö, ECOAS ja UMO, ovat tällaisia välimaaston järjestöjä, joiden kanssa olemme allekirjoittaneet osallistumissopimuksen, mutta ehdos listanneet ne ainakin mitä tulee hankintoihin ja ö, varanhoidon hallintoon. Mutta tulokset ovat olleet vähemmän myönteisiä koska molemmat järjestöt ovat aika heikkoja. Meidän on työskenneltävä molemman kanssa, mutta ennen kuin ryhdymme mihinkään, teemme tällaisen tarkastuksen ja seuraamme niitä jatkuvasti. Mitä sitten tulee valtuuskuntiin, mitä tulee alueisten järjestöjen monitahoisuuteen, sehän tietysti heijastuu kunkin alueen valtuuskuntiin edustustoihin. Ja se on meille tietysti ongelma ja ilman muuta hyväksyn sen, että menneisyydessä emme ole koordinoineet tarpeeksi hyvin eri edustustojen välillä. Ja nyt sitten vaadimme asianomaisilta edustustoilta alueohjelmissa puolen vuoden välein raportin, joka sitten sisällytetään meidän alueen raporttiin. Meillä on laaja ulkoinen valvontajärjestelmä, jota sovellamme alueohjelmiin ja me vahvistamme henkilöstöä siellä, missä voimme tehdä sen. Itse asiassa meillä on nollakasvutilanne, kuten tiedätte. Siis ei tämä ole aina kovinkaan helppoa, mutta olemme kuitenkin näitä edustustoja yrittäneet vahvistaa. En pysty tätä 40 prosentin poissaoloa kommentoida olen kuullut tämän jo aikaisemmin, se vaikuttaa minusta aika korkealta, mutta voin kertoa kuitenkin teille, että jos ajatellaan 12 kuukautta, niin virallinen henkilöstömme on kaksi kuukautta vuodessa lomalla. Koulutus saattaa viedä kymmenen päivää, siis se on meidän tavoitteemme. Ja sitten on tietysti matkat pääkallon paikalle alueella ja maissa. Se tietysti on aika huomattava asia, mutta haluaisin sanoa, että tuskinpa tämä 40 prosenttia vastaa kuitenkin työajasta, mutta hyväksyn sen, että meidän on hyvin tarkoin katsottava vielä, mikä meidän edustustojemme asema on ja millä tavalla voimme alueellisia edustajistoja vahvistaa siellä, missä sen voimme tehdä. Lyhyesti vielä. Niin, kiitos tästä vastauksesta näistä edustustoista. Ja 2000, vuoden 2008 minä viittasin semmoisen kirjelmään vuodelta 2007. Minä voin, no, kopiotan tämän sitä käyttöön, jos haluatte. Kiitos. Sitten menemmekin seuraavaan kohtaan, eli kohtaan viisi. Ja tässä on kysymys yhteistä keskustelusta. 5, 6 ja 7 käsitellään yhdessä, koska kaikissa on kysymys ulkosuhdehallinnon toiminnasta. Ja näistä kohdista aloitamme Rouva Greslestä. Niin, kiitos. Minä edustan budjettivaliokunnan esittelijää tässä varanhoitoasetuksesta kos, varanhoitoasetusta koskevaa asiaa ja haluaisin toivoa, e, esittää, että tämä, tämäkin valiokunta käsitteli, käsittelisi kysymystä ja toisi oman panoksensa keskusteluun. Espanjan puheenjohtajana on tänään kai e, ehdottamassa kompromissia tähän Ashtonin ehdotukseen. Meillä kai nyt sitten tämä Ashtonin ehdotus virallisesti kai hyväksytty, mutta Espanja puheenjohtajana ei ole sitä vielä virallisesti äh, hyväksynyt. Tämmöinen äh, yleinen arvio sekä tästä Ashtonin ehdotuksesta että kompromissista. Tällä alalla äh, on nyt neljä asiaa. Ensimmäinen on tämä tämä perustamissäädös, josta on vasta äh, kuuleminen. Sitten on tämä talous, äh, varainhoitoasetus, siinä olemme mukana. Sitten on tämä henkilöstösäännöstö, äh, siinä olemme mukana. Ja sitten on tämä talousarvio, siinä meillä on yhteispäätös sen osalta. Joten parlamentin osallistumistaso nyt sitten vaikuttaa hieman huolestuttavalta, koska tätä ei ole tuotu esille riittävästi ja se saattaa olla väärin. Nyt Rova Ashtonilta on tullut ehdotus, ei ainakaan varanhoitopuolelta ei mitenkään ongelma. Tässä on äh, sekoitus äh, toimivaltoja. Ei se, se mitenkään selkeä toimivaltaa, vaan tämmöistä, siinä on erilaisia toimivaltoja nyt sekoitettu keskenään. Tämä ulkosuhdehallinto olisi komission ulkopuolinen toimielin. Se on tämä ehdotus. Tämä johtaisi siihen, että siihen liittyy monia juridisia ongelmia ja myös budjetin liittyviä ongelmia, myös henkilöstöön liittyviä ongelmia joita ei syntyisi, jos tämä ulkosuudenhallinto olisi osa komissiota. Ja senpä takia kiireellisesti vetoan teihin, että tämä ulkosuhdehallinto muodostettaisiin osaksi komissiota, jolloin näitä ongelmia ei syntyisi. Me nyt sitten valvontavaliokuntana tietenkin huolestumme näistä, näistä seko, sekoitetuista toimivalloista. On toisaalta edustus valtuuston johtaja jossain kolmannessa maassa, joka käyttää rahaa, mutta ei, saa komissi- mutta ei kuulu komission, tai käyttää komission rahaa, mutta ei kuulu komission henkilöstöön. Ja tämä on aina ollut itse asiassa punaisen valon paikka tämmöisessä tämässä. Eli pitäisi olla vir- e komission viranomainen, jos EU-komission kautta rahaa syydetään. Koska komissiohan panee talousarviota, ei mikään toimielin. Ja tämä ulkosuhdehallinto haluaa saada myös operatiivisia varoja käyttöönsä, ja senpä takia on luotu tämmöisiä, tämmöisiä apurakenteita, jotta pystyttäisiin sitten saamaan varat tämän hallinnon käyttöön. Mutta komissiohan loppujen lopuksi kuitenkin on se lopullinen vastuutoimielin jos toiset tekevät päätökset, niin miten komissio sitten voi olla lopullisesti näiden varojen käytöstä vastuussa. Joten tämän osalta varainhoitoasetuksen suhteen on suuria ongelmia. Ja nyt sitten komissio on tuonut esille uuden teeman, nimittäin prioriteettien konflikti. Tähän saakkahan tällaista ei ole edes ollut olemassa. Ja tämä johtuu nyt tästä uudesta ehdotuksesta ja meidän täytyy nyt tätä valvontaviranomaisena tutkia hyvinkin vakavissaan. Tämä erityisedustaja, joka on komission erityisedustaja, mutta itse asiassa ei voida kysyä, mitä hän sitten tekee. Ja onko hän sitten tästä, tästä ulkosuudenhallinnosta kaikilla hatuillaan vastuussa. Me tarvitsemme selkeää toimivaltoja ja rajoitu, rajoja, ja, jolloin tiedämme, että on olemassa yksi elin, joka sitten käyttää rahaa varoja, nimittäin Euroopan komissio. Ja sen takia minä kannatan yksinomaan tätä ratkaisuvaihtoehtoa. Ja sitten neuvosto ehdottaa nyt sitten taas jotain muuta. Neuvosto menee kauemmas parlamentin kannasta tässä omassa ehdotuksessaan. Eli sellaiset asiat, jotka meille ovat ongelmallisia e, ensimmäisen käsittelyn jälkeen, ovat koreperissä menneet entistä huonompaan suuntaan. Ja senpä takia nyt sitten tämä tilanne on vaikeutunut entisestään. Tässä Espanjan puheen johtajan Vartion paperissa on erilaisia asioita, jotka on, jotka on tuotettu esille. Parlamentissa nyt on olemassa tämmöinen äh, johtoryhmä, steering group, joka on yksimielinen sen suhteen, että tämä ulkosuhdehallinto halutaan sijoittaa komission sisään ja että se kuitenkin on tämmöinen sui generis toimielin, jolla on oma oikeusperusta, ikään kuin Olafin järjestelmä nykyisellään. Tällä vältettäisiin juridisia ongelmia. Lisäongelma syntyy henkilöstöstä, koska tässä kolmasosa tulee korkeista virkamiehistä, tai on korkeita virkamiehiä, ja sitten yksi kolmasosa lähetetään jäsenvaltioista, joten tämä, tässä pitäisi nyt sitten ratkaista, että mikä on tämmöinen diplomaattinen asema sitten, tällä, mikä on tämä diplomaattinen status, mikä henkilöstölle halutaan, e, ja miten komissio mahdolliset ristiriidat ratkaista. Ja meidän johtoryhtämme parlamentissa on yksimielinen ja siellä myös esittelijät eri valiokunnista ovat yksimielisiä siitä, että tämä viimeinen ehdotus, joka tulee nyt henkilöstöasetuksesta touko-kesäkuussa sen jälkeen, kun henkilöstöedustajia on kuultu, niin haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että avainkysymys on tässä nimenomaan varanhoidon valvonta ja tämä epäselvä suhteverkosto, joka nyt, jota nyt ollaan ehdottamasta, johtaa, tulee johtamaan vuosittain samoihin ongelmallisiin keskusteluihin. Ja sen takia nyt ehdotan, että me selkeästi otamme kantaa tässä, jotta saamme nämä tulevat ongelmat jo, jo nyt vältettyä. Kiitos. Kiitos edustaja Gressle. Ja sitten toinen esittelijä Eriella Kalfin. Very much, <clears throat> Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä myös eri kysymyksiä tässä keskustelussa. Tuen monia niistä kommentteista, joita Rova Gressle esitti, ja varmasti voimme pidemmällekin mennä. On aivan totta, että tämä luo uusia ongelmia ajatellen budjettimenettelyä ja EU-budjettia, koska niin kuin Rova Gressle jo sanoi, meillä ei ole mitään valmista mekanismia, jotta voisimme kunnolla suunnitella, täytäntöönpanna, valvoa julkisia varoja tällaisessa organisaatiossa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnä yritämme sovittaa ulkosuhdehallinnonkin olemassa olevan mekanismiin, ja näin itse asiassa on ehdotettu, tai Euroopan ehdotti tätä, ja samoin tässä epävirallisessa asiakirjassa, jonka herra Brock ja Verhofstadt ovat laatineet, laatineet. Ja mielestäni tämä olisi erittäin hyvä vaihtoehto, jos se voi mennä neuvoston läpi ensin. Vaikkakin uskon, että vahvaa vastustusta tällaisen lähestymistapaan löytyisi. Ja vai, jos näin ei tapahdu ja jos emme voi saada ulkosuudenhallintoa käyttämään ainakin joidenkin muiden olemassa olevien elinten mekanismeja EU-ssa, niin silloin tämä tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy luoda varsin yksityiskohtainen laaja mekanismi, joka sitten vastaisi ulkosuudenhallinnon organisaatiota. Ja mielestäni kun me puhumme lähestymistavasta suhteessa uuteen elimeen. Budjettivalvontavaliokunnan kannalta katsottuna meidän pitää ottaa huomioon eri periaatteiden huomioiminen, vastuu, tilipelvollisuus avoimuus ja tehokkuus. Pääongelma, iso ongelma, joka liittyy olennaisesti tähän ulkosuudenhallintoorganisaatioon, on juu, saa, saa siitä seikasta, että aika paljon vaikeuksia on selkeästi erottaa Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon vastuualue toisistaan. Meillä on joukko asiakirjoja mukaan lukien ne, joihin varapuheenjohtaja itse viittasi, siis korkeudustorva Ashton, ja sitten on Euroopan parlamentin jäsenten laatimia ehdotuksia ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta tähän mennessä emme ole saaneet kovinkaan selvää jakoa kahden toimen välisiin vastuukysymyksiin. Minä pelkään, että mikä ikinä, mitä ikinä sitten laadimmekaan tai kirjoitammekaan, vaikka kuinka yksityiskohtaisesti, niin parlamentti ei tule pystymään luomaan selkeää kuvaa vastuunjaosta. Tämä loisi ongelmia siinä vaiheessa, kun puhutaan budjetin täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Siksi todella olen sitä mieltä, että meidän pitää keskittyä konkreettisiin ja luoda aikaan koordinaatiota kahdella tasolla. Ensin koordinaatiota tarvitaan ulkosuudenhallinnon ja komission välillä, koska niin kuin eri asiakirjoissa on sanottu, ajatuksena on, että olisi tällainen horisontaalinen työjako budjetin kannalta ajatellen, ja yleisesti siis suunnittelu hoidetaan komissiossa ja täytäntöönpano, budjetin täytäntöönpano tapahtuu anteeksi, ulkoisen hallinto, se suunnittelee tämän ja komissio hoitaa täytäntöönpanon. Pelkään, että kun yritämme löytää tällaisen vastuuketjun, mitä tulee suunnitteluun ja budjetin käyttöön, niin eteen tulee kyllä paljonkin ongelmia johtuen epäselvästä vastuunjaosta toimielinten kesken, joten meidän pitää todellakin keskittyä mekanismeihin, koordinaatiomekanismeihin, mukaan lukien aloitteet, ja se ta, ta, mukaan lukien tapa, jolla päätöksiä tehdään ja mi, minkälainen e, edustussuhde parlamentin suuntaan on olemassa, mitä tulee täytäntöönpanon ja suunnitteluun. Ajattelen eurooppalaista ulkosuhdepolitiikkaa. Sitten toisen koordinaation pitäisi liittyä komission sisäiseen toimintaan komissaarien kesken. Tämä tuntuu kysymykseltä, joka ei suoraan liity ulkosuhdehallinnon perustamiseen, mutta kun puhumme koko budjetin uudelleenjärjestelystä ja budjettivastuusta, niin silloin meidän täytyy myös ottaa huomioon koordinaatio komission varapuheenjohtajan ja kahden muun komissaarin välillä, jotka tekevät työtä samalla kentällä. Ensimmäinen kohta siis meidän täytyy kiinnittää paljon enemmän huomiota yksityiskohtiin, jotka liittyvät koordinaation. Ajatellen asiaa selkeä vastuunjaon kannalta. Toinen kysymys liittyy tilivelvollisuuteen tai vastuuvelvollisuuteen. Uusi toimielin on vastuussa parlamentille ja myös se on vastuussa talousarviosta. Tässä meillä on eri kysymykset, jotka löytyvät tästä herra Brokin ja herra Verhofstadin asiakirjasta. Meillä on tämä viimeisin versio tässä. Meillä on joitakin vaihtoehtoisajatuksia asiasta myös. Mielestäni meidän pitää pitää kiinni perusperiaatteista. Ensinnä kun ajatellaan edustu, edustamista Euroopan parlamentissa, tässä on kaksi vaihtoehtoa, jota kollegamme tässä ovat ehdottaneet. Joko neuvosto nimeää nämä kaksi henkilöä tai sitten korkea edustaja itse ja sitten tästä äänestetään määrä enemmistöllä neuvostossa. Toinen vaihtoehto olisi mielestäni paljon parempi, sillä jos jatkuvasti luodaan lisää poliittisia ja puoluepoliittisia tasapainotilanteita, niin päädymme valtaviin vaikeuksiin, jotta ymmärrämme kuka mistäkin on vastuussa. Tarvitsemme selkeän ja on joka päättyy tähän korkean edustajan komission to- varapuheenjohtajan. Toinen asia, kun puhumme vastuunjaosta, tähän liittyvät kaikki nimeämistoimet, edustustojen johtajat, Rova Kressa otti esille sen vaikeuden, että meillä on varsinaisia kantoja. Ulkosuudenhallinto tulee olemaan vastuussa suunnittelusta. Täytäntöönpano taas kuuluu komissiolle sitten paikan päällä täytäntöönpano taas jälleen kuuluu ulkosuhdehallinnon alaisuuteen tai vastuulle. Edustuston johtajat toimivat tässä. Tämä vaihteleva jako prosessissa tulee kyllä luomaan ongelmia. Sama, sama koskee nimityksiä edustustojen puheenjohtajien nimityksiä ja komission korkeita viranomaisia, niin tässäkin täytyisi toimia varsin yksityiskohtaisesti. Sitten viimeinen asiaryhmä, joka pitkälti liittyy budjettivastuuseen ja kiinnostavat kovasti juuri tätä valiokuntaa varmasti. Mitä näemme käytännössä on, että me tulemme erottamaan budjetin joka nyt on myönnetty ulkoiselle toiminnalle EU-ssa tällä hetkellä. Se kuuluu sekä neuvostolta komissiolle, sitten se siirretään ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle. Ajatuksena on erottaa hallinnolliset menot ja uskoa ne ulkohallinnon hoitoon ja luodaan tällainen oma menettelytapa ulkosuhdehallinnolle koskien hallinnollisia menoja Tietenkin meidän täytyy asianmukaisella tavalla muuttaa varainhoitoasetusta, jotta pystymme valmaan tilannetta, mutta menojen erotus täytyy olla varsin selvä piirteinen, mitä tulee hallinnolliseen ja operatiiviseen toimintaan. Minun tietääkseni parlamentti on pyytänyt tietoja hallinnollisista ja operatiivisista positiivista menosta ja mitään selkeää vastausta ei ole tullut. Ja voimme ymmärtää, että jo perusteella joskus on, että on ehkä vaikea selkeästi erottaa näitä kahta. Joten tässäkin voidaan estää taas kysymys, kuka on vastuussa mistä ja ovatko hallinnolliset menot, jotka liittyvät ulkosuudenhallintoon, kattaako se kaiken, myös menot, joista komissio päättää täytäntöönpanne lisämenoja syntyy mahdollisesti. Mielestäni meidän pitäisi pohtia sitä vaihtoehtoa, että ainakin tietoa saataisiin parlamentille konsoidusta talousarviosta, jossa olisi mukana sekä ulkosuhdehallinnon talousarvio että varat, jotka myönnetään komission kautta ulkosuhdehallinnolle – jos me haluamme saada kuvan kokonaismenoista, jotka on uskottu ulkosuuden hallinnolle, tarvitsemme näitä tietoja mielestäni. Tietysti on vaikea muuttaa pitkälti budjettimenettelyä, mutta mahdollista kuitenkin on mielestäni pyytää tällaista konsolidoitua talousarviota, jotta selvästi tiedetään, mit, minkä verran varoja myös ulkosuhdehallinnolle. Ja lopuksi kahdesta ongelmasta lyhyesti. Päällekkäisyys ja budjettineutraalius uudessa ulkosuhdehallinnossa. Kun puhutaan päällekkäisyydestä, ja parlamentti on selvästi tähän mennessä todennut jo, että ei pitäisi olla päällekkäisyyttä ja tarvitaan budjettineutraalisuutta, jotta uusia varoja ei myönnettäisi tälle uudelle hallinnolle. Pelkään kuitenkin, jos puhutaan reaalitermeissä, niin tulemme näkemään, että tämä on erittäin vaikea asia toteuttaa, koska luonnollisesti henkilöstön siirto komissiosta ja neuvostosta ulkosuudenhallintoon tarkoittaisi sitä, että hallinnollinen budjetti lisääntyy, mutta samanaikaisesti heidän pitäisi pitää jotkut yksiköt itsellään ja silloin hallinnollinen budjetti ei tule olemaan aivan sama. Ja sitten uudet diplomaatit, jotka ovat sitten tulossa jäsenvaltioista, ja se on myös lisärahoitusta vaativa asia. Sitten toinen kysymys. Sitä pitkälti tässä jo Rova Kresle käsitteli päällekkäisyys nimittäin. Rova Kresle ehdotti, että komissio on vas- olisi vastuussa tai hallinto käyttäisi komission osasta hyvä, hyväkseen. Se oli hyvä, että päällekkäisyys vähenesi tietenkin, mutta en ole aivan varma, voimmeko administrative purposes, uh, which would uh, Tämä ehkä johtaisi kuitenkin päällekkäisyyteen ja mielestäni parlamentin pitää pitää asiaa tiukasti silmällä, että minimoidaan riski. Pitkä. Tässä pääkysymykset, joita minä olen huomannut ja joita pidän valiokuntamme kannalta katsotaan tärkeitä. Kiitos, mitä tulee lainsäädäntöehdotukseen. Haluaisin antaa puheenvuoron seuraavaksi Rivelliinille. Se presidente. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, mehän puhumme EP, Euroopan parlamentin ja on neuvoston asetuksesta, jossa on kysymys asetuksen 702650 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta. 16.05.2002 muuttamisesta. Niille kollegoille, jotka eivät ole voineet seurata tätä, haluaisin lyhyesti kertoa, mikä tässä on erittäin arkaluontoinen asia, mitä tulee. Anzi, abbiamo quattro atti legislativi differenti, che sono... Siis meillähän on neljä erilaista oikeudellista asetusta, meille on lähetetty vain kaksi. Ensimmäinen on neuvoston ehdotus, jossa on kysymys ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan vahvistamisesta. Ja parlamenttia on tässä kuultu vain, ja ulkoasian valiokunta on toimivaltainen valiokunta, ja herra Kalfin vastaa tästä meidän valiokunnassamme. Ja toisessa on kysymys varanhoitoasetuksen muuttamisesta, ja tässä on kysymys yhteispäätösmenettelystä. Ja budjettivaliokunta on tässä toimivaltainen valiokunta, ja minä olen lausunnon laatija. Ja sitten on kysymys vielä henkilöstöasetuksesta, ja her- Rova Herzog on tässä lausunnonlaantia. Ja sitten on 2010 talousarvion muuttaminen vahvistamisesta, lisätalousarviosta ja herra Baltsytis on tässä valmistelija. Vain kaksi näistä neljästä ehdotuksesta on lähetetty meille. Ensimmäinen, jonka mainitsin jo, se on ehdotus neuvoston päätökseksi. Ja toinen sitten koskee varanhoitoasetuksen muuttamista, ja tässähän minä olen valmistelija. Kysymys on siitä, milloin itse asiassa odotatte, että nämä ehdotukset tulevat meille tänne Euroopan parlamenttiin. Onko kysymys siitä, että ei haluta, että näkään kaikki ehdotukset tulevat meille samanaikaisesti ja siksi niitä ei lähetetä? Mitä tulee varanhoitoasetukseen ja sen muuttamiseen? Tämä tuli meille 24. maaliskuuta ja siinä oli siis kysymys varanhoitoasetuksen muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta. Solo quelle di mia competenza, anche se compless... Haluaisin kertoa teille vain niistä kohdista, jotka koskevat ennen kaikkea minun työtäni. Ja tietysti minun täytyy tässä jättää muiden valiokuntien mielipiteet huomiotta, koska en ole saanut näitä. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, niin sehän on eräänlainen itsenäinen elin, jonka Euroopan unioni on perustanut. Ja se eroaa komissiosta ja ö, neuvoston pääsihteeristöstä. Siis sehän on korkean edustajan alainen ja itse asiassa se on de facto toimielin. Se merkitsee lisähallintoa ja sitten EUn edustustoja ja se tulee leviämään tai toimimaan kaikkialla maailmassa. Korkea edustaja on sitten puheenjohtajana ulkoasian neuvostossa ja sitten siis tässä tulee olemaan erilaisia teematoimistoja eri puolilla maailmaa, jotka tulevat käsittelemään erilaisia monenvälisiä asioita. Ensimmäistä asiaa voidaan kritisoida eri syistä. Ehdotuksen mukaisesti sellaisena kuin se on esitetty, se, jonka on tarkoitus hoitaa hallintokulut ja jolle, jolle Euroopan parlamentti tulee myöntämään tai jolle Euroopan parlamentin on myönnettävä vastuuvapaus. Se itse asiassa ei merkitse mitään muutoksia – 145 artiklaan varanhoitoasetuksessa, jossa on kysymys nimenomaan vastuuvapauden myöntämisestä. Siis eh, mitä tulee 319 artiklaan, siis eh, Euroopan komissiohan, Euroopan parlamentti menettää tässä vaikutusvaltansa, jos tämä mm, annetaan tämä tehtävä komission hoidettavaksi kun itse asiassa vastuuvapaus voidaan myöntää ainoastaan e- Euroopan komissiolle 319 artiklan mukaisesti. Ja nykyinen ehdotus korkealta edustajalta, siis paronitar Ashtonilta, siis hän tulee tässä olemaan hänellä tulee olemaan budjettivaltuudet, jotka ovat huomattavasti merkittävämmät kuin yhdenkään mun komissaarin. Siis yksikään komissaari ei edes komission puheenjohtaja pysty... L'onorevole Verhofstadt ha sottolineato, cito testualmente, myöntämään näitä sopimuksessa ei mainita sellaisia äh, muutoksia, jotka tekisivät mahdolliseksi tunnustaa tämän toimielimenä. Olen eri poliittisesta ryhmästä kuin herra Verhofstadt, mutta olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Mitä tulee sitten yleisarviooni ja päivittäiseen hallintoon, mitä ulkosuhdehallintoon tulee, niin siitä vastaa pääsihteeristö – yksi henkilöstön jäsen ja kaksi henkilöä, jotka toimivat hänen kanssaan, työskentelevät hänen kanssaan, raportoivat korkealle edustajalle. Ja no, siellä toimivat siis kehitysrahaston kanssa, yhteistyörahaston kanssa, Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusinstituutin kanssa ja tulee työskentelemään hyvin läheisesti korkean edustajan kanssa. Kaikki päätökset, joita tällä sektorilla tehdään, siis ne tekee komissio jatkossakin, mutta mitä tulee komission päätöksen laatimiseen, siis tämä työnjako tulee olemaan seuraava. Ulkosuhdehallinto hoitaa strategiset asiat, rahoitusasiat, eh, siis eh, maiden ja alueiden välillä – ja erilaiset alueelliset ja kansalliset ohjelmat, kun taas komissio vastaa jatkossakin kaikkien näiden ohjelmien täytäntöönpanosta. Ja siksi on aivan välttämätöntä, että me selvitämme sellaisen asian, joka voisi tällä hetkellä olla sekannosta aiheuttava. Ja sitähän me emme suinkaan halua. Jotkut 49 äh, asetuksen muutokset, varanhoitoasetuksen muutokset Siis on kysymys esimerkiksi budjetin viisi pääotsikon alaisista asioista, jotka kuuluvat ulkoasiaan, ulkosuhdehallintoon. Siis ne ovat löydettävissä ainoastaan niissä tarkistuksissa, jotka koskevat Lissabonin sopimuksen tarkistamista. puunnista myöhemmin. Meidän on katsottava näitä tarkistuksia tosiaan yksityiskohtaisesti olisi aivan hyvä asia pyytää oikeusyksikköä tutkimaan parlamentin oikeusyksikköä tutkimaan näitä myös. Ja toinen asia, jota meidän on myös katsottava, on mitä tulee EUn edustustoihin. Nämä edustustot, niistä, niitä johtaa edustuston päällikkö, joka saa korkealta edustajalta ja ulkosuhdehallinnolta itseltään ohjeet. Ja sellaisilla alueilla, missä komissiolla on toimivaltuudet, niin – Komissio lähettää myös ohjeet tai toimintaohjeet. Ja itse asiassa tässä sanotaan, että edustustojen päälliköt koska ne ovat davanti alla commissione. La proposta non ca- tulee menojen hyväksyjiä. Siis tässä ehdotuksessa ei suinkaan ole vastuuta selvästi selitetty, mikä näiden varojen, tulojen, varojen ja kulujen hyväksyjän suhde on. Siis italialaiset, saksalaiset ja englantilaiset tekstit, jos olen katsonut, siis mitä tulee 50 artiklaan varanhoitoasetuksessa, niin tämä voisi johtaa siihen, että tietyt toimintakulut ei, ulkosuhdehallinnon budjetissa, siis jos näitä ei muuteta, niin silloin saattaisi syntyä jotakin ongelmia, mitä tulee tilintarkastukseen. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän on tehtävä joitakin muutosesityksiä niin, että voisimme välttää kaiken sekannuksen tästä kohdasta. Tässä ehdotuksessa ei suinkaan puhuta sitten liioin diplomaattien lukumäärästä, koska heitä otetaan neuvoston sihteeristön jäsenvaltioista ja komissiosta ja he tulevat työskentelemään ulkosuhdehallinnossa – mutta me puhumme sellaisista asioista, jotka AD-tasolla rekrytoidaan jäsenvaltiosta. Puhemies Busek sanoi, että alkuvaiheen jälkeen ulkosuhdehallinnon paikkojen pitäisi olla myös avoinna parlamentin henkilöstölle. Puhemies Busek sanoi, että me tarvitsemme jonkun korkean virkamiehen Euroopan parlamentista, joka ottaisi osaa neuvoston ja komission työryhmään, joka tulee muovaamaan ulkosuhdehallinnon tulevaisuudessa. Siis tämä on vain informaatiota, koska vaikuttaa siltä, että Koreper-tasolla jotkut jäsenvaltiot ovat sanoneet, että ne haluavat olla täysin vapaita itse nimeämään henkilöstön ja päättämään siitä, mitä ne tekevät, ja sillä tavalla he sulkevat pois neuvoston sihteeristön ja paronitar Astonin, ja olisi todella mielenkiintoista kuulla, onko tämä totta. Jos se on, niin ennen kaikkea sen valossa, mitä kolme suurinta poliittista ryhmää ja niiden puheenjohtajat sanoivat keskiviikkona, että hallitusten välinen malli on sellainen, joka tässä on hylätty, ja tässä on kysymys siitä, että asioita hoidetaan puhtaasti kansallisesta näkökulmasta. Toinen ratkaiseva kohta on myös koko rahoituskuoren koko. Ja siis tässä on kysymys luvuista ja meillä on erilaisia huhuja, jotka tietysti eroavat toinen toisistaan, joten haluaisin komissiolta kysyä hyvin kohteliaasti, että voisimmeko joitakin lukuja saada, eli kuinka paljon aiotte käyttää näihin edustustoihin tulevaisuudessa, kuinka paljon jo käytätte näihin eri puolilla maailmaa ja ovatko nämä luvut, jotka koskevat niitä edustustoja, joista, joita te kontrolloitte, tai koko ulkosuhdehallintoon, mitä tulee edustustojen päällikköihin, ei ole mitään sanottu siitä mahdollisuudesta, että näitä henkilöitä kuultaisiin ennen kuin ne aloittavat, he aloittavat virassaan. Haluaisin kysyä neuvostolta ja pyytää neuvostoa ja komissiota hyvin kohteliaasti selvittämään tämänkin asian. Ensiksikin, kun olen tosiaan katsonut, miten rahoitus on tarkoitus järjestää – niin itse asiassa tässä vaikuttaa siltä, että on kysymyksessä autonominen toimielin ja näin ollen tässä se jäisi parlamentin vastuuvapausvaltuuksien ulkopuolelle. Mielestäni tätä asiaa on hyvin tarkoin katsottava. Jos ajattelemme siis koko tätä rahoituspuolta, ennen kaikkea mitä tulee edustustojen johtajiin ja niiden budjettivaltuuksiin, niin meidän on katsottava hyvin tarkoin tätä ja myös katsottava, miten 50 artiklan muutos vaikuttaisi ennen kaikkea, mitä tulee siihen, että se vaikuttaisi tilintarkastukseen tai vaikeuttaisi tilintarkastusta, koska tähän saakka vielä meillä ei ole minkäänlaista henkilöstöohjesääntöä, emme ole saaneet sellaista, meidän on pidettävä huolta siitä, että saamme sen. Ja mielestäni on välttämätöntä, että meidän on tehtävä ero operatiivisen toiminta- ja hallintokulujen välillä. Itse en ole tähän ehdotukseen tyytyväinen ollenkaan. On olemassa myös joitakin 49 artiklan muutoksia, tarkistuksia, ja ne näkyvät ainoastaan siinä osassa, joka koskee Lissabonin sopimusta, eivätkä ole itse asiassa tarkistuksia tähän itse ehdotukseen. Mitä sitten tulee parlamentin päätöslauselman 22.10 että jollo, jossa haluttiin luoda Euroopan ulkoasianhallinto. Pidämme mielessämme tämän ja sen, että meillä ei ole minkälaisia selviä lukuja, mitä kaikkiin tätä koskeviin kuluihin tulee, niin olen sitä mieltä, että parlamentilla täytyy olla mahdollisuus arvioida kaikkia näitä ehdotuksia, jotka antaisivat meille mahdollisuuden saada selvä kuva ulkosuhdehallinnosta, eikä siten, että saisimme nämä yksitellen jos tästä tulee täysin riippumaton palvelu, joka vuodellisesti vain liitetään Euroopan komissioon, niin siksi sen on sopeuduttava komission rahoitussääntöihin ja henkilöstösääntöihin. Ja tämä saattaisi tietysti merkitä sitä, että Euroopan parlamentistakin tulisi henkilöstön jäseniä. Ja olisi hyvä katsoa koko tätä varanhoitoasetuspakettia. Regolamento finanziario ja saatava aikaan jonkunnäköinen yhteinen tarkistus, mitä varanhoitoasetukseen tulee ja siihen pakettiin, joka koskee ulkosuhdehallintoa ja niihin tarkistuksiin, joiden tarkoitus on sopeuttaa yhteisön asetukset ja säännökset Lissabonin sopimukseen. Siis jos katsotaan asioita poliittisesti. Siljo on aivan ilmiselvää, että neuvosto ja jäsenvaltiothan tietysti maksavat tässä. Siis neuvostohan sanoo, tai ei itse asiassa sano, mutta ei halua, ole, että sitä, sen tilejä tarkistetaan. Ja siis neuvosto vaikuttaa tässä hyvin päättämättömältä, mutta mitä tulee demokratian ja demokraattiseen, valvon, demokraattiseen valvontaan, koska Euroopan parlamentti on Euroopan kansalaisten valitsema, niin sillä täytyy olla mahdollisuus hoitaa tämä valvontarooli ja parlamentilta ei tätä roolia voida viedä ja ennen kaikkea siis vali- meidän valiokunnaltamme sitä ei voida viedä myöskään. Kiitos Kiitos. Me emme voi välitettävästi käydä tästä keskustelua, vaan annamme puheenvuoron seuraavalle esittelijälle, Helle e, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, herra puheenjohtaja. Tässä on nyt kolme puhujaa ennen minua tuonut esille selkeästi ongelmia, ja nyt sitten kysymys kuuluu, että onko tämmöisen hallinnon perustaminen tämmöinen monimutkaisin vaihtoehto ratkaista tämä kysymys. Me emme voi nyt vielä tietenkään puhua uudesta budjettirakenteesta, vaan minä olen nyt ollut tämä uusi budjetti laaditaan siinä vaiheessa, kun, katsotaan, kun nähdään, miten varanhoitoasetusta joudutaan muuttamaan ja miten henkilöstöasetuksia joudutaan muuttamaan. Kuten me kuulimme kollega Rivelliniltä, niin lausuntojen esittelijät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Ja nyt tämä komission ehdotus varanhoitoasetuksen muuttamiseksi tuodaan tai e, esitellään kesäkuussa ja siitä varmasti saadaan lisää johtoa asiaan. Täällä on tullut esille epäilyksiä ja huom- kritiikkiä aikaisemmissa puhu- puheenvuoroissa, joita minäkin tuen. Minä en esimerkiksi ymmärrä sitä, että parlamentti, jo, jolla nyt on toimivalta myös, toimivalta myös komission suuntaan, on joutunut sen tosiseikan eteen, että nyt ollaan perustamassa uutta elintä, joka ei olisikään parlamentin vaikutus- tai valvontavallan alainen ollenkaan. Siinä mielessä olen samaa mieltä kuin Gressle, että sekä komissio että neuvosto, niiden pitäisi nyt tehdä tiivimpää yhteistyötä parlamentin kanssa, koska vuoden päästä meidän pitää nyt sitten arvioida toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta ja, ja miten määrärahojen, miten vaikuttava määrärahojen käyttö on ollut. Haluaisin tietää tai sanoa, että on hyvin tärkeää, että ensinnäkin ratkaista nämä suuret ongelmat, jotka aikaisemmat puhujat toivat esille. Ja vasta sen jälkeen voimme ryhtyä keskustelemaan mahdollisista määrärahoista, joita tämä uusi ulkosuudenhallinto tarvitsee toimijaksi. Kiitos. Grazie. Prima di dare la parola. Kiitos, herra Balsitis. Ennen kuin annan puheenvuorot, tai puheenvuorot ovat vapaasti käytettävissä, haluaisin lisätä joitakin asioita. Rouva Greslen kanssa otin osaa ohjauskomitean, jonka parlamentin puhemies asetti. Ja sekä minä että rouva Gresle olemme olleet hyvin tiukkoja siitä, että valiokuntamme – valiokunnallamme on oltava tasaveroinen asema tai tehtävä, eikä mikään alistettu tehtävä muiden kanssa. Ja kysymys on siitä, millä tavalla rahat käytetään, siis millä tavalla ulkosuhdehallinnon korkea edustaja käyttää varoja. Ottaen huomioon se tosiseikka, että me puhumme tässä huomattavista rahamääristä, vaikka ei mitään täsmällisiä lukuja ole esitetty eikä liioin ole vielä henkilöstöä. Herra Rivelin hän otti tämän asian, siis ei ole minkälaisia takuita tässäkään. Ja jotkut siis menneisyydessä on, syntynyt jo erilaisia ongelmia, mitä tulee esimerkiksi yhteistyöhön. Siitähän korkea edustaja tulee vastaamaan. On kysymys siitä roolista, joka ulkoasian, ulkosuhdehallinnolla tulee olemaan konfliktialueilla. Tämähän on sellainen asia, jonka otimme esiin koordinaattoreiden kesken aikaisemmin tänään iltapäivänä. Ja puhuimme, tai esimerkkinä, ja huomenna tulemme käsittelemään sitä, millä tavalla Afganistanissa käytetään varoja. Puhemies Busek on kuitenkin korostanut sitä täysin ratkaisevaa roolia, joka meidän valiokunnallamme voi tässä suhteessa olla. Ja kuten täällä on sanottu, niin me emme pelkästään katso tätä ulkosuhdehallintoa osana Euroopan komissiota, vaan sellaisena ulkoisena e- elimenä, joka on jossain määrin itsenäinen. Ja ehkä jotkut nämä asiat voisi komission jäsen, joka, edustaja, joka on täällä, voisi selvittää. Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Minä kuuntelin suurella kiinnostuksella tätä keskustelua tai näitä puheenvuoroja. Ja ennen kuin mennään asiasisältöön, niin haluaisin hieman tarkentaa joitakin asioita aikataulun suhteen. Kuten sovittiin, olette saaneet nämä ehdotukset Rouva Ashtonilta, joka liittyy päätös, päätösehdotukseen. Tämä virallinen ehdotus Olette saaneet tämän varainhoitoasetuksen muutosehdotuksen. Ette ole vielä saaneet virallista ehdotusta siitä, miten muutetaan henkilöstösääntöjä siitä yksinkertaisesta syystä, että on vielä jotain menettelyt, äh, menettelysääntöjä, joita pitää noudattaa myös henkilöstön edustaja tahon kanssa heidän kanssaan vielä neuvotellaan ja senpä takia komissio pystyy tekemään virallisen ehdotuksen tästä myöhemmin. Tässä ei ole viivästyksestä kyse, vaan tämmöisestä proseduurista, joka edellyttää tiettyjä neuvotteluja. Mitä sitten tulee talousarvion kor- korjaamisesta, tai mitä siihen tulee, niin se pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä sisäisesti asia etenee ihan hyvin. Esimerkiksi miten määritellään henkilöstö, joka siirretään joko neuvostosta, komissiosta tähän, palvelu- tähän yksikköön tai hallintoon. Ja tällä tavalla etenemme asian käsittelyn osalta ja me varmasti saamme tämän korjaavan talousarvion valmiiksi lopullisine lukuineen, kun sisäinen työskentely on saatu valmiiksi noin kuukauden sisällä. Nyt sitten, hyvä puheenjohtaja, haluaisin palata näihin sisältökysymyksiin, joita esittelijät toivat esille. Tässä on tietty oikeusperusta valittu, joka edellyttää sitä, että ne tiimit, jotka nyt tätä hallintoa ovat luomassa ja kehittämässä, että on valittu tietty autonomia tällaiselle tälle hallin, perustettavalle hallinnolle. Tämä on perustamissopimuksella perustettu korkean edustajan johdolla toimiva hallinto ja on valittu myös, no, on tehty poliittisia valintoja siitä, että sinä, sillä annetaan tietty itsenäisyys, aika tärkeäkin itsenäisyystaso, vaikka perustamissopimus sinänsä sitä ei toimielimenä perustanut. Sitten talousarvion puolelta tämä tarkoittaa sitä, että meiltä on pyydetty tämän hallinnon perustamista lähes toimielimen luonteisena, joka tarkoittaa sitten talousarvion kannalta sitä, että tämä ulkosuhdehallinto saa hallinnolliselta puole- hallinnollisen menojen osalta budjettiautonomiaa, kun sitten taas toimintamenot ovat komission valvonnassa. Ja komissiolle tämä on nyt ihan avainkysymys tämän asian käsittelyssä ja keskustelussa. Nimittäin, että ei voida ajatella tehtävän niin, että toiminta menot eivät kuuluisi komission valvonnan piiriin. Meidän työmme keskittyy nyt siihen, että tähän tavoitteeseen päästään kuitenkin samalla varmistamalla tai takamalla sen, että tämä ulkosuhdehallinto pysyy toimivana ja tehokkaana, varsinkin rahoitu, varainhoidon puolella. Yksi eteen tulleista ongelmista on ollut se, miten tämä käskyketjutus ikään kuin hajoaa tai rikkoontuu komission ja edustustojen päälliköiden välillä. Tietänette, että tukien osalta komissio hallinnoi joko pääkonttorista tai sitten Eh, käsin tai sitten hajautetusti edustustojen kautta. Joka tarkoittaa sitä, että edustustojen päälliköillä on varanhoidosta vastuu eh, ja ne pystyvät, he pystyvät myös allekirjoittamaan sopimuksia, jotka koskevat rahoitusta. Tällä hetkellä nämä edustustojen päälliköt eivät ehkä olekaan komission virkamiehiä, joka tarkoittaa sitä, että he eivät pysty käyttämään samaa valtaa kuin siihen saakka, ennen kuin tämä, tämä ulkosuhdehallinto on perustettu. Joten nyt me pyrimme tosiaan saamaan aikaan tehokkaan ulkosuhdehallinnon, ja silloin pitäisi vastata kysymykseen, että miten tämä ongelma nyt saadaan ratkaistuksi, miten voidaan valvoa tehokkaasti. Ja valittu tie on se, että perustetaan ikään kuin uudelleen yhteys komission ja näiden edustuston päälliköiden välille. Perustetaan uudelleen tämmöinen käskyketju jo, niin kuin henkilötasolla jokaisen päällikön kanssa, joka antaa mahdollisuuden edustustojen päälliköille varmistaa se, että hyvä varainhoidon valvonta pystytään varmistamaan. Me olemme nyt sitten suunnitelleet niin, että jotta nämä päälliköt ovat ikään kuin EUn lähettiläitä, plenipotensiaire, niin heillä on valta siis laajalla skaalalla solmia sopimuksia, joilla on myös rahoituksellisia vaikutuksia. Ja he säilyttävät samat toimivaltuudet, jotka heillä oli ennen tämän hallinnon perustamista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että komissiolla on mahdollisuus vaikuttaa päälliköiden valintaan. Tämä on hyvin tärkeää komissiolle. Ja toiseksi tämä tarkoittaa myös sitä, että kun katsotaan sitten toimivallan jakoa alemmille tasoille, niin nämä edustustojen päälliköt, jotka antavat, delegoivat valti, valtuuksiaan, ovat edelleenkin pääjohtajan, pääjohtajalle vastuussa budjettien toteutumisesta. Ja he soveltavat komission sääntöjä budje- varanhoidon valvonnasta samoille oikeuksineen ja velvollisuuksineen, jotka, jotka komission valtuuttamilla päälliköillä on, joka tarkoittaa sitä, että komissio pystyy, pystyy antamaan suoraan käskyjä ja ohjeita näille päälliköille. Näitä sääntöjä sovelletaan jatkossa ja tällä hetkellä komissiossa katsotaan sellaisia tapauksia, joita, joita tästä saattaa, ö, saattaa syntyä, ja miten niitä voidaan ratkaista. Joten tässä mielessä asiat ovat ihan selkeät. Itse asiassa tämä kuvio tulee jatkossakin olemaan se, että komissio pystyy täysimääräisesti valvon, valvomaan näiden edustustojen toimintamenoja tietäen, että edustustoissa niiden päälliköillä on tuki, e, koska heidän henkilöstöstatuksensa tulee jatkossakin olemaan komission virkamiehen status, joka tarkoittaa sitä, että komissio pystyy säilyttämään nykyiseen verrattuna saman tasoisen varanhoidon valvonnan tason. Sitten toinen kommentti. Nyt hieman tarkemmin, mitä tulee YUTP, -hän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja mitä tulee sitten näiden vaalitarkkailijoiden rahoitukseen ja muuta. Nämä kaikki jatkossakin hallinnoidaan komissiosta ja ministerit tänään keskustelevat asiasta, mutta komissio osaltaan on pyytänyt sitä, että näiden rahastojen, rahastoista vastuussa olevat ryhmät ovat edelleenkin vastuussa komissiolle, vaikka saattaa olla mahdollista, että he ovat korkean edustajan alaisina silloin, kun hän kantaa komission varapuheenjohtajan hattua. Eli silloin nämä virkamiehet, näitä virkamiehiä ei siirretä Euroopan ulkosuhdehallintoon Tämä ainakin tänä päivänä on kanta, jota komissio edustaa. Sitten ohjelmasuunnittelu. Haluan tässä vielä korostaa sitä, tai tiettyjä asioita. Nimittäin tämä ohjelmi, tai ohjelmasuunnittelu, jossa pyritään pääsemään poliittisen logisuuteen, johdonmukaisuuteen, siitä vastaa kor, korkea edustaja. Mutta päätökset jotka liittyvät ohjelmasuunnitteluun ja päätökset, jotka liittyvät rahoitukseen, ovat jatkossakin komission tekemiä päätöksiä, kollegiona tekemiä päätöksiä, joten ei muutosta nykyiseen tilanteeseen. Sitten puheenjohtaja, vaikka tässä nyt on valtavasti asioita, joita haluaisin kommentoida, mutta ei meilläkään ole ihan rajattomasti aikaa käytettävissä haluaisin sanoa yhden sanasen tästä vastuusta. Siinä määrin, kun komissio siis on edelleenkin vastuussa toimintamenojen valvonnasta, niin komissio on edelleenkin vastuussa niistä toimista, joita tämä hallinto sillä osalla harjoittaa ulkosuhdehallinto ja, ja, ja Rova tämän on tuonut, jo esille, tuonut esillekin, hyväksyy sen, että tämä vastuuvapaus hoidetaan tätä kautta. Rovaston on tästä puhunut myös parlamentissa. Sitten on mainittu sitä, että artikla 145 varainhoitoasetuksessa ei muutettaisi kaikki kai lienevät yhtä mieltä siitä, että perustamissopimus itsessään artiklassa 319 kakkoskohdassa mainitsee, että vastuuvapausmenettely kuuluu komission vastuulle. Ja poliittisesti katsottuna on olemassa menettely, vastuuvapauksia, joita annetaan toisille toimielimille, ja, ja tämä käytäntö on jo nyt toimiva. Tässä oikeastaan, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa näistä eri tekijöistä, elementeistä, joita tuotiin puheenvuorossa esille. Saattaa olla jotakin, jos, johon en ehtinyt suoraan vastata, mutta jos jotain on vielä, niin mielellään vastaan jäsenten tai edustajien kysymyksiä, jos sellaisia syntyy. Kiitos sitten Rova Gressler. Kiitos, herra Minä kyllä en usko enää joulupukkiin, joten siinä mielessä jo kahdeksan vuoden ajan olen yrittänyt vakuuttaa itseäni asioista, mutta nyt tämä ehdotus on meidän mielestämme erittäin erittäin ongelmallinen. Jos vastuuvapausmenettely katsotaan vain teoreettisesti, niin silloinhan nähdään, että ongelmat on ratkaistu. Mutta jos meillä on joku, jota, jota jolle ei voitaisi antaa vastuuta, vastuuvapautta, niin silloin katsotaan, miten nämä päätökset toimeenpannaan. Tämähän rikkoo talousarvio asetuksen henkeä vastaan. Rova Ashton nyt ehdottaa niin että ikään kuin 10-15 viime vuoden aikana talousarviovalvontaa ei olisi ollut ollenkaan. Kyllähän me olemme pyrkineet heikkouksia löytämään ja tuomaan ne esille. Ja täällä on sitten tämmöinen ehdotus, jossa niin kuin hieraisee silmiä ja katsoo, että eikö kukaan ole ymmärtänyt viime vuosina yhtään mitään, mitä täällä on tapahtunut. Joten koko koko ajatus on minusta täysin päätön, koska meidän valtuuskuntamme työtä ei kukaan ole ymmärtänyt tai sitten tahallisesti jättää ymmärtämättä. Pari kysymystä vielä tähän lisäksi. Miltä perustelta nyt työtä tehdään? Onko tässä perustana, perustana Rova Ashtonin ehdotus vai neuvoston puheenjohtajan ehdotus? Tämä paperi jossa tuodaan esille näitä tärkeimmät asiat hieman eri tavalla. Tämä Ashtonin ehdotus ja sitten nämä rikkomukset varanhoitoasetuksen sääntöjen vastaan. Haluaisin sanoa, Ashtonin ehdotus siis rikkoo olemassa olevaa varanhoitoasetusta ja henkilöstöasetusta. Ja nämähän ovat, nämä on laadittu ihan hyvistä syistä nämä asetukset. Ja nyt jos tästä nyt tulee toimiin tai ei, en tiedä. Voisiko joku nyt sanoa minulle, että jos on kyseessä toimielin, jota ei oikeastaan perustamissopimuksessa ole, mutta on olemassa perustoimielimiä, toimielimiä, jotka eivät liity suoraan perustamissopimuksen perusteella tähän varanhoitoasetukseen. Kuten neuvosto ja neuvoston puheenjohtaja ovat toimielimiä, mutta itse asiassa heitä ei mainita varanhoitoasetuksessa suoraan. Joten nyt sitten kollega Odi varmasti työryhmässä antaa minulle puheenvuoron ja, ja, ja, ja tuntuu siltä, että ja, ja sanoo, että niin, että kun tässä ei ole mitään oikeusperustaa. Mutta poli, minä poliittisesti tietysti voin, voin antaa vastuuvapauden kenelle tahansa, mutta meidän vastuuvapautamme perustuu perustamissopimukseen. Ja, ja, ja, ja silloin ei, ei, ei riitä, että jossain mainitaan, että tämä vastuuvapausmenettely perustuu näille ja näille asetuksille, vaan siitä täytyy katsoa sitten keskustella, mitkä seurau, seuraukset tästä on sitten Rova Ashtonille tai hänen seuraajalleen, jos tästä vastuuvapausmenettelystä ei selkeästi säädetä. Ja sitten tämän puhe, Espanjan puheenjohtajan äh, paperin juridisesta statusteksa haluaisin myös tietää, mikä sen, mikä sen, mikä sen painoarvo on. Ja sitten komissiohan on tehnyt eh, eh tai ikään kuin estänyt suorien ehdotusten tekemisen parlamentin suunnasta, mutta nyt sitten täällä neuvoston paperissa lukeekin yhtä aikaa, että, että korkealla edustajalla on myös aloiteoikeus. Me emme ole tällaista voineet ehdottaa. Ja mitä nyt sitten tulee toimintaohjelmiin? Jos komissionhan pitää nämä ohjelmat suunnitella, mutta nyt sitten eh, Espanjan puheenjohtaja ehdotuksessaan, joka, josta on keskusteltu Koreperissä, sanotaan, että voidaan eh, eh, ihminoikeusasiasta ja artiklan 86 perusteella. Minä en nyt oikein tiedä, ja miten vakausinstrumentista tehdään, kuka siitä tekee aloitteita. Meillä on 280 miljoonaa euroa, jolla ei ole pystytty ulkosuhdehallintoon vaikuttaa mitenkään, mutta nyt sitten yhtäkkiä perustetaan tällainen hallinto, jolle sitten annetaan talousarviosta rahaa. Ja minun mielestäni on aika tosiaan outoa minulle uskotella, että joulupukki on olemassa, koska minä en edelleenkään ole tullut vakuuttuneeksi näistä vakuutteluista. Kiitos. Haluaisin pyytää seuraavaa kollegaa pitämään lyhyen puheenvuoron. Herra Riveliini, koska olemme tässä aikataulusta jäljessä. Kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä mm, johtajalle ensinnä Ehkä on totta, että ongelmia on näissä käännösversioissa, koska kun kuuntelin tässä hänen lukevan 50 artiklaa italialaisista, saksalaisista, englantilaisista versioista, niin kyllä hiukan nyt epäilen tätä asiaa. Ehkä tämä pitäisi nyt uudelleen kääntää tai tulkata, jotta saadaan hiukan valoa tähän ratkaisevaan 50 artiklaan. Pitäisikö siis tällä jotakin tehdä? Ensimmäinen kysymys, sitten toinen kysymys. Me haluaisimme kuulla komissiolta ensiksi, kuinka paljon te käytätte tällä hetkellä eh, edustustoihin kautta maailman ja kuinka paljon aiotte käyttää rahaa jatkossa tulevaisuudessa. Ja kolmanneksi, ovatko nämä luvut vain niille valtuuskunnille, joita te johdatte tai edustustot vai ulkohallinto. Ja jos näin ei ole, näihin ei pystytä vastaamaan, niin mistä sitten täällä oikein puhumme? Kiitoksia, puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä niistä peloista, joita Ingeborg Gressle tässä ehdotti. Ja tässähän on kysymys siitä, että yritämme selkeyttää kerta kaikkiaan ennen kaikkea mitä tulee tuleviin rahoitusnäkemiin, tämän vastuvapauskysymykseen. Minusta tuntuu siltä, että meillä on ollut tällainen vastuvapausmenettely, joka ei minusta vaikuta siltä, että se vastaa oikeuskäytäntöä. Siis on, tässä on pyydet, siis on olemassa juridisella tasolla uusia elementtejä, joita Lissabonin sopimus tuo mukaansa. Eli Euroopan unioni on oikeushenkilö ja tämä mielestäni on kaikkein tärkein asia. Ja se tarkoittaa sitä, että me parlamenttina myönnämme vastuuvapauden yhdelle oikeushenkilölle. Ja nykyään meillä on sellainen käytäntö, jonka mukaan sanomme, että annamme alueiden komitealle vastuuvapauden sille ja sille instituutiolle, toimielimelle ja sille ja sille osastolle, mitä ulkosuhdehallintoon tulee – niin sehän on tällainen hallintoosa ja sopimuksen mukaan. Siis mitä tulee unioniin eh, tällaiseen, eh, tämä vastuuvapaus annetaan oikeushenkilölle, eli Euroopan komissiolle, mutta kuka sitten vastaa koko konsolidoidusta budjetista. Kun kuuntelen kaikkia, niin minusta vaikuttaa siltä, että on tehtävä tarkistuksia niin, että kaikki tämä olisi täsmällistä, koska Euroopan parlamentilla on valvontaoikeus kaikkeen suhteen. Ja mitä ulkosuhdeallintoon tulee, niin sehän toimii poliittisten sopimusten mukaisesti. Mutta se on sellainen hallinto, sui generis, mutta vain hallinto, yksi hallinto, siis unionin hallinto, siis jos ajatellaan unionia oikeushenkilönä. Kiitos sitten edustaja Kalfin. Thank you, Mr. Chairman. I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain pistää pari lyhyttä kysymystä. Herra pääjohtaja, ensinnä jos joku parlamentissa esittäisi kysymyksen, kuinka tehokkaasti varoja on käytetty Gaasassa esimerkiksi tai Afganistanissa, niin kenen puoleen meidän pitäisi kääntyä? Toinen kysymys, oletteko sitä mieltä, että henkilöstön, komission henkilöstön siirto ulkohallinto, ulkosuudenhallintoon komissiosta ja neuvostosta tulee olemaan riippuvainen neutraalipurten suhteelta vai tuleeko jotakin lisävaroja käyttöön? Mutta no, tätä varten en puhu lisähenkilöstöstä, joka tulee jäsenvaltioista. Grazie, do la parola. Kiitos ja sitten annan puheenvuoron lopuksi komission pääjohtajalle. Olkaa hyvä. Eh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin, näihin Revelinin kysymyksiin, tulee 50 artiklan varainhoitoasetuksessa. Tämä on mahdollisuus, jonka halusimme pitää avoimena ja joka itse asiassa koostuu siitä, että komissio voi itse hallinnoida tiettyjä hallinnollisia määrärahoja. Komissio lainausmerkeissä säädösten mukaisesti antaa varoja muiden toimijoiden käyttöön, mitä tulee niiden hallinnollisiin menoihin. Tai ottaa ne huomioon. On sellainen skeema erityisesti joissakin yksiköissä, joissa jos halutaan yhdistää ja tehostuttaa toimintaa, silloin voisi olla sellainen tilanne, että komissio ei siirrä kokonaisuudessaan varoja esimerkiksi EASL ja voi sitten hallinnoida näitä varoja yhdenmukaisella tavalla yhdessä sen kanssa. Tällä hetkellä tämä vaihtoehto ei ole mitenkään konkreettinen, mutta se on mahdollisuus, jota voitaisiin aivan hyvin toteuttaa. Mitä tulee sitten edustustoihin, haluaisin puhua tästä aivan suoraan ja selvästi. On EA, EAS-budjetti, joka koskee kaikkia edustustoja. Sitten sitten tässä edustustossa on komission henkilökuntaa, joka kuuluu EASään, siis kaikki muut kuin edustustojen puheenjohtajat ja henki, poliittinen henkilökunta, jotka kuuluvat EASaan. Ja toinen henkilöstökunta, henkilöstö on kyseessä sitten kauppakysymykset tai yhteistyö, terveydenhoitokysymykset, tieteellinen yhteistyö, niin tietenkin suuri enemmistö komission virkamiehistä, jotka ovat viranomaiset, jotka ovat riippuvaisia AIDCOMista. Kaikki nämä työntekijät ovat komission henkilökuntaa, joita hoidetaan edelleenkin komissiosta käsin, niin sen hallinnosta budjetista. Joten mitään muutosta ei tule tässä asiassa, koska yksinkertaisesti komissio so- harjoittaa nollakasvupolitiikkaansa. Sitä jatkossakin noudatetaan sen tekemästä Mitä tulee ulkosuhdetilanteeseen, tämä vastaus teille sitten annetaan, kun Rova Ashton ja komissio tulevat esittämään korjaavan talousarvioistuksen Kai monetkin edustustot ovat korostaneet sitä, kuinka tärkeä budjettineutraaliusperiaate on. Mitä tulee herra Kalfinin kysymykseen ensinnäkin Gaasassa käytyistä varoista. Jos näitä varoja hallinnoidaan niin kuin tällä hetkellä on, tämä ovat tällaisia operatiivisia menoja, niin silloin AIDCO on vastuussa. Ja näin ollen yhteistyöstä vastaava komissaari on vastuussa. Hän on aikon pääpomo ja vastuussa näiden varojen hyvästä käytöstä. Hän tietenkin toimii täydessä yhteisymmärryksessä korkean edustajan kanssa, joka on siis myös komission varapuheenjohtaja, mutta käytännössä varojen vastuu, varojen käytön vastuu kuuluu vastuulliselle komissaarille, joka on siis vastuussa kehitysyhteistyöpolitiikasta. se kollegi on tässä myös mukana. Mitä sitten tulee henkilöstöön? Uskon, että vastasin tässä jo tähän kysymykseen. Vastasin herra Rivelinille nimittäin, kun ajatellaan kaikkia virkamiehiä, jotka kuuluvat komissioon, he jatkossakin kuuluvat komissioon ja budjettitilanne ei tule muuttumaan sen takia, että on perustettu ulkosuuden hallinto. Mitä tulee Rova Ashtonin, toistan. Hänen tehtävänään komission kanssa on tehdä ehdotuksia lisätalousarviosta ja komissio tulee tämän pian välittämään. Olen pannut merkille sen, mitä täällä herra Odi esitti debatti vastuuvapaudesta tässä vaiheessa en kuitenkaan kommentoi sen kummemmin hänen sanomaansa. Hän esitti todellakin mielenkiintoisen kysymyksen tässä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän kohtaan sitten kohta kahdeksan Euroopan yhteisön yleisen talousarvion sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen muuttaminen ja annan herra Rivelinille, eli valmistelijalle puheenvuoron. Estremamente breve per questo secondo. Ihan lyhyesti, kiitos puheenjohtaja. Toinen esitykseni esittelijänä tänään. Tässä on kyse neuvoston asetuksesta, jota sovelletaan varainhoitoon Lissabonin sopimuksen perusteella. Ja nyt sitten äh, tätä asetusta ollaan muuttamassa äh, Lissabonin äh, sopimuksen voimaanastumisen myötä. Tämä on eri asia kuin nämä, nämä vuosittaiset tarkistukset ja, ja muut muutokset, jotka liittyvät tähän ulkosuhdehallintoon. Tässä on kyseessä budjettimenettely. Päädystämissopimuksen säädösten mukaan osa näistä toimielinten välisistä sopimuksista toukokuulta 2006 komission parlamentin ja neuvoston välillä budjettikurista ja hyvästä taloushallinnosta, ne pitää ottaa mukaan tähän uuteen varanhoitoasetukseen. E, toimivaltojen osalta nämä muutokset johtavat siihen, että 142 kohta 2, 146, artikla 146.2 öö, uusittaisiin. 318 Lissabonin sopimuksessa edellyttää, että komissio antaa parlamentille ja neuvostolle arvion siitä, miten EUn varoja on käytetty. Ja tämä siltä pohjalta, mikä komissiolla on tietona käytettävissään tarvitaan erilaisia asiakirjoja, jotka esitellään neuvostolle ja parlamentille tutkittavaksi. Ja tähän liittyy asioita. Ensinnäkin se niiden huolien lisäksi, mihin äsken viittasin, artiklan 49 muuttamiseksi siitä, miten, miten näitä perussäädöksiä käytetään ulkosuhdehallinnon varojen ottamiseksi budjettiin mukaan. Uskon, että juridisen tai oikeusosaston pitäisi tehdä tästä selkeä tekstiehdotus. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että komissio ei ehdotuksessaan ole tehnyt kaikkia relevantteja ehdotuksia siitä, miten tulevaisuudessa nämä säännökset liittyisivät tilintarkastuksiin miten budjettia siis täytäntöön panna. Tätähän 317 artikla edellyttää. Komissio itse asiassa nyt vain selvitysmuistiossaan ehdotuksessaan tyytyy sanomaan, että tällaiset säädökset, kuten myös artikla 44 budjettimenettelystä, niitä pitää vielä arvioida ja jatkossa tehdään ehdotuksen, ehdotuksia siltä pohjalta, kun varainhoitoasetusta on kolmen vuoden voimassaolon jälkeen arvioitu. Me parlamentissa olemme aina pyytäneet selkeitä sääntöjä sen suhteen, mikä on jäsenvaltioiden vastuu menojen osalta. Minun kantani tässä kysymyksessä on samanlainen kuin ulkosuudenhallinnon osalta että kun, kun on moni, monia syitä ja tarve myös lainsäädännön laadullisuudelle, laadukkuudelle, niin tarvitaan johdonmukaisuutta säännösten välillä. Ja senpä takia olen sitä mieltä, että tarvittaisiin jonkunnäköinen yhteisarviointi tästä varainhoitoasetusten arvioimiseksi ja siitä, miten muut ehdotukset vaikuttavat tähän varainhoitoasetukseen, paitsi ulkosuhdehallinnon osalta, niin myös muuten yleisemminkin, ja miten Lissabonin voimaantulo vaikuttaa tähän asetuksen muuttumiseen. Ja tällä tavalla saattaisiin ehkä johdonmukaisempaa lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitos seuraavaksi komission edustajalle puheenvuoro. Oui, merci, Pardon. Euh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt kuitenkin, kun tässä kuuntelin herra niin esittää pari ajatusta. Ensinnä ymmärsin kyllä hyvin, mitä hän sanoi varainhoitoasetuksen samanaikaisesta tarkistuksesta, ulkosuhdehallinnon yhteydessä kolmivuotisesta tarkistuksesta varainhoitoasetuksessa puheenjohtaja. Nyt on kyllä kiire tehdä päätöksiä, mitä tulee Euroopan ulkosuhdehallinnon täytäntöönpanoon käytännössä. Tällä hetkellä olemme vaiheessa, jossa koko maailma on kääntänyt katsensa meihin – Ja tässä tavallaan siis testaan EUta. Ja näin ollen on tärkeää, että ulkosuhdehallinto voi aloittaa toimintansa täyde, täydellisellä tavalla mahdollisimman nopeasti. Tämän takia komissio yhteisymmärryksessä korkean edustajan kanssa on tehnyt ehdotuksen, jo, erillisen ehdotuksen, niin kauan kuin varainhoitoasetus niin kauan kuin talousarvio, niin kauan kuin päätökset henkilöstöstä ovat tekemättä. Tämä ulkoisen ei voi kunnolla alkaa toimintansa. Mielestäni meillä kaikilla on velvollisuus nimittäin toimia niin, että asiat etenevät nopeasti. Tietenkin tarvitaan poliittista keskustelua, tätä käydäänkin, mutta täytyy pitää mielessä myös edistyminen ja ripeä toiminta. Mitä tulee Lissabonin sopimukseen. Komission ehdotukset ovat hyvin tiedossa. Meidän kannaltamme katsottuna kyse on siitä, että sopeutetaan teknisesti säädöksiä, jotka löytyvät toimintavälistä sopimuksesta. Kyse on pelkästään teknisistä säädöksistä. Tietenkin pitää mielessä sen, että meistä oli parempi odottaa tiettyjä va- säädöksiä oli kuitenkin varsin vähän, jotka liittyvät juuri Lissabonin sopimuksiin. Siis halusimme odottaa ko- komission ehdotusta kolmivuotisesta tarkistuksesta, joka kattaa erittäin laajan alan. Ja kuten te tiedätte, puheenjohtaja, tämä komission ehdotus, jos kaikki sujuu suunnitelman mukaan, hyväksytään kollegiossa 26. toukokuuta tänä vuonna, joten uskon, että puuttuvat elementit, joista herra Rivellini puhui, tästä vastuuvapaudesta saadaan parlamentin odottamassa ajassa. Kiitoksia. Kiitos. Niin ihan äh, yleinen huomautus tuntuu siltä, että pääjohtaja ei halua vastata kysymyksiin. Tässä nyt on itse asiassa käännetty meidän äh, meidän, äh, tai tehty näitä ehdotuksia ikään kuin meidän kustannuksellamme. Ja parlamenttihan on ensimmäisen ehdotuksen suostunut, mutta kun me emme tiedä kaikkia ja me emme tiedä, miltä tämä hallinto näyttää, niin täytyy pitää tai täytyy huolehtia siitä, ettei nyt tehdä samoja virheitä uudestaan näissä ehdotuksissa ja niiden parannuksissa. Että 15 vuoden kokemuksella voin sanoa, että meidän kannattaisi nyt odottaa, että saamme lopullisen virallisen ehdotuksen. Ja tietenkin meille on hyvin tärkeää, että, että saamme mukaan tällaisia kansallisia, ja, ja, ja ehkä komission olisi kannattanut jo ensimmäisessä ehdotuksessaan tuoda mukaan, ja, ja, ja, ja, ja kolmannessa vaiheessa sitten tulee mukaan jo, jo neuvoston ehdotukset ja muut, joten meidän kantamme on ihan selkä. Kollega Rivelin on ihan oikeassa, hän ansaitsee tukemme. Meidän pitäisi nyt yhdessä odottaa, eikä mennä liian nopeasti eteenpäin, koska ei ole vielä ehdotuksia riittävästi pöydällä. Kiitos. Sitten kohta yhdeksän esityslistalla, eli valtuuskuntavierailu Kreikkaan. Mm, me lähdemme huomenna ja työskentelemme siellä huhtikuun 29. Me olemme täällä nyt sitten keskustelemassa komission kanssa ja kuulemassa ennen kaikkea sitä, mitä komissiolla on sanottavaa siitä, mitkä kaikkein ratkaisivimmat ratkaisivimmat asiat ovat, joita budjettivalvontavaliokunnan on ratkaistava, kun lähdemme Kreikkaan. Olemme saaneet hieman informaatiota, jota on teille välitettykin. Tässä on neljä avainkohtaa, eli integroitu valvontajärjestelmä, mitä tulee rakennerahastojen val- käytön valvontaan Kreikassa ja ja mitä tulee sitten kreikkalaisten, kreikan tilastojen uskottavuuteen, mitä Olafiin tulee, Tätä nyt sitten aiomme keskustella komission kanssa ja jatkamme korkeintaan kymmentä yli kuuteen. Ja viimeinen osa kokouksesta pidetään suljetuin ovin Olafin edustajien kanssa. Kuka haluaisi ensiksi valiokunnasta käyttää puheenvuoron? Toimin. Euh, komissiosta. Mitä tulee sosiaalirahastoon? Tässä on tiettyjä ongelmia, jotka tulevat, ovat tulleet esille. Kaikki ne tilintarkastukset, jotka olemme tehneet, ovat osoittaneet aika matalan virhemarginaalin eikä systeemivirheitä äh, ole suuria ollut. Kreikan viranomaiset ovat olleet yhteistyöhalluisia. Jos siellä on virheitä löytynyt, ne ovat heti halunneet korjata. Ja mitä näiden ohjelmien osalta on sitten katsettu reserve, siirretty reserve, reserveihin. Yleensä katsoen 2000-2006 ohjelmakaudella meillä oli kymmenen tarkastusta, tai me olemme tarkastaneet kymmenen toimintaohjelmaa, ja ongelmat olivat aika pieniä. Kreikkalaiset korjasivat noin 14 miljoonan edestä. Tilintarkastus tuomioistuin 2007-2008 käynyt katsomassa toimintaohjelmia Kreikassa, mutta näistä ei ole syntynyt mitään suuria virheitä, joka johti, e, ei mitään suurta kritiikkiä sieltä suunnalta. Sama asia sosiaalirahastojen 2006-2013 ajalla. Ne ovat nyt alkaneet ajoissa. Kreikkaa ei päässyt heti vauhtiin täydellä, täydellä mutta valvonta oli saatu järjestettyä 2009 loppuun mennessä, joten asiat etenevät siellä. Ja voimme loppuun sanoa, että kantamme on aika positiivinen ja kun katsotaan yksinkerta- yksinkertaistamista, niin kreikkalaiset ovat käyttäneet tällaisia suorien tukien ilmoitusjärjestelmää. Niistä on pyydetty lisätietoja ja odotamme nyt vastauksia kreikkalaisilta. Viranomaisilta tässä vieressä on kollega, joka käsittelee aluekehitysrahastoa. Euh, Haluaisin vain joitakin elementtejä lisätä tähän edustajille. Ensiksikin Kreikassa on sellainen valvontajärjestelmä, joka on aika monimutkainen. Tiedätte varmasti, että Kreikassa on. Siis ohjelmat pannaan täytäntöön viidellä eri alueella ja kaiken kaikkiaan ohjelmia on 14, viisi alueellista ja kahdeksan sektoriohjelmaa. Sitten tässä on tällainen sertifiointi viranomainen ja mitä tulee ja yhteinen koordinointijärjestelmä. Ja ministerit, ministeriöt ovat tässä välikäteen. Haluaisin kolmea kohtaa kuitenkin korostaa. Ensimmäinen on se, että haluaisin uudelleen korostaa tämän valvontajärjestelmän monimutkaisuutta. Kreikan viranomaiset parhaillaan tutkivat sitä, miten järjestelmää voitaisiin yksinkertaistaa. Ennen kaikkea, jotta voitaisiin tällä tavalla parantaa koordinointia ja saataisiin aikaan huomattavasti tehokkaampi hallinto. Mitä Kre- 2007-2013 ohjelmakauden äh, käynnistämiseen tulee siis kaikki on tapahtunut erittäin hitaasti, koska vain 4 prosenttia on itse asiassa, eli noin 1 miljardi on käynnistetty. Tämä koskee nimenomaan budjettirajoituksia ja sitten näiden menetelmien monimutkaisuutta. Ja sitten Natura-ohjelmien puutetta, joka olisi tarkoitus käynnistää. Toinen elementti, joka on mielestäni tärkeä, on se tosiseikka, että on koko joukko sellaisia ongelmia, jotka koskevat valtion tukia ennen kaikkea. On voitu menneinä vuosina todeta koko joukko heikkouksia, mitä tulee hallinnointiin ja valvontaan, mitä näihin valtion tukiin tulee. Viranomaiset yrittävät saada aikaan valvonta- ja informaatiojärjestelmä, joka oli huomattavasti kattavampi, mitä näihin valtion tukiin tulee. Haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että menneellä kaudella Kreikka on kuitenkin ollut tässä hyvin huomattavan korjaustoiminnan äh, suhteena, mitä tulee Ceci en raison. O- Ja ennen kaikkea tässä on kysymys äh, ollut työmarkkinoista. Voitaisin sanoa kuitenkin, että vaarat, jotka koskevat äh, julkis... Les edit hankinnat? Julkishankintoja ovat aika rajalliset. Yksi asia, jonka vielä haluaisin korostaa, jota vielä haluaisin korostaa, koskee solidaarisuusrahastoa. Kreikka on halunnut kuusi kertaa siis vuodesta 2002 halunnut lisärahoitusta ja se on hyväksytty. Ennen kaikkea mitä tulee esimerkiksi metsäpaloihin ja tulviin, Kaksi, kaksi on hylätty ja tällä hetkellä on ainoastaan yksi ainoa solidaarisuusrahastoa koskeva hakemus, joka on pistetty täys, pantu täysin täytäntöön. Haluaisin myös muistuttaa teille, mitä tulee tähän viime- viiveeseen, mitä näiden ohjelmien käynnistämiseen tulee, se on viimeinen asia. Euro- Kreikan viranomaiset eivät ole käyttäneet hyväkseen niitä mahdollisuuksia, joita on rahoitusmahdollisuuksia, jos on olemassa esimerkiksi Euroopan investointirahasto, ja sen mahdollisuuksia ei ole käytetty. Ja nämähän tarjoavat tietysti mahdollisuuksia, jotka ovat erittäin huomattavia ennen kaikkea, jos halutaan tukea investointeja PK-yrityksiin ja sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat huomattavasti suurempia. Ennen kaikkea Euh, Viimeksi vielä, myös tässä itse asiassa hyvin nopeasti kommentteja, jotka koskevat Kreikkaa ja rakennerahastoja. Kiitos. Onko joku muu komissiosta vielä? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Agri-pääosaston toinen vara Toinen pääjohtaja kiinnittäisin huomiota tätä ajax järjestelmään jota soveltaa. Nous avons un système. Meillä on tällainen Ajax-järjestelmä, joka on käytössä vuodesta 1998. Jokaisessa jäsenvaltiossa on voitu todeta kymmenen vuoden jälkeen, että järjestelmä on vieläkin puutteellinen Kreikassa. 2006 tämän seurauksena to, toimme niin, että 2008 tilanne pitäisi olla korjattuna Kreikassa. Tilanne, jonka olemme nähneet 2008-2009 syntyvän, on, että mitä tulee neljään tärkeään kohtaan, Kreikka on odottanut sitoumuksiaan. Kaikkein vaikein kohta koskee e Land Partial Identification-järjestelmää, eli tämä koskee maa, maanjakoa tavallaan tontteja. Ja Kreikka on antanut uusia kuvia, korjannut näitä, digitalisoinut kuvia ja kertonut näissä kuvissa fyysiset palstat ja palstat, joita ei voida ottaa huomioon. Tämä on todettu, kun olimme paikalla helmikuussa 2009. Tämän lisäksi on voitu todeta, että Tämä järjestelmä on olemassa, niin se voidaan myös soveltaa. Software on, ohjelmisto on olemassa ja kaikki eh, yksiköt siellä ja myös viljelijäjärjestöt, kaikki todellakin saivat tietoa uudesta järjestelmästä ja olimmekin varsin tyytyväisiä, että toimintasuunnitelma oli onnistunut. Siinä vaiheessa sitten komissaari kirjoitti teille näistä tuloksista, Karin Fischer-Boll tapa osoittaa teille menestyksestä on tämä kuva, joka on laitettu liitteenä. Täällä on kaksi sarjaa valokuvia. Ensimmäinen näette, siellä on varsin vähän tietoja. Se on tämä vanha, vanha malli. Toinen, siinä taas näette varsin hyvin, että keltaisella on tällaisia fyysisiä rajoja, jotka on määritelty. Sitten on palstoja, jotka on markkittu keltaisella. Ne, niitä ei voida ne eivät voi saada tukea. Ja tämä on tämän järjestelmän idea tässä muodossa. On selvää, että ensimmäinen vuosi, kun sovelletaan tällaista, jokaisen viljelijän pitää sitten käydä kertomassa omasta maanviljelysalastaan. Ja tämä työ liittyy tyypillisesti uuteen uuden järjestelmän ensimmäiseen vuoteen. Se piti hoitaa viime vuoden toukussa. Seuraavana vuonna sitten viljelijä joutuu vielä vain silloin tulemaan paikan päälle, kun niitä muutoksia on, mutta suurin osa työstä on jo tehty aiemmin. Ja siinä vaiheessa sitten ongelmia syntyi. Silloin todettiin, että viljelijät eivät tulleet ajoissa tai tuot ollenkaan, niin voidaan kestää kysymyksiä, minkä takia e, pelkäsivätkö vielä tätä järjestelmää tai oliko kyseessä tällainen vaalia edeltävä vaihe vai eivätkö ohjeet ole tarpeeksi selviä. Jos ei tule tekemään julkilausumaansa, niin silloin ei saa myöskään tukea, koska sinulle ei ole täyttänyt kaikkia juridisia ehtoja, jotta saisi oikeuden apuun. Ainakin tässä todettiin syksyllä, että avunpyyntö ja tuen pyyntö ei esitetty ajoissa. Silloin komissio ryhtyi toimiin ja me määrittelemme uuden aikarajan ja tot, kerromme erittäin selvästi, että viljelijö, viljelijöiden, jolleivät äh, ettei hakemusta niin ei tätä uutta päivämäärää eteellä ole oikeutta myöskään saada mitään tukia. Ja tämän jälkeen uusi päivämäärä asetettiin. Se oli tammikuun lopussa 2010. Tämän jälkeen on voitu todeta, että lopultakin uusi hallitus oli virassaan ja Tämän jälkeen sitten asia toimikin paremmin. Tämä tarkoittaa sitä, että 2009 uusi LPS toimi, mutta se oli kuitenkin huomattavasti jäljessä aikataulu jäljessä aikataulusta, aikataulusta. Aikatauluhan ei liittynyt uuteen järjestelmään, vaan se liittyi sanoisin, johtajuuden puutteeseen, joka vallitsi silloin. Sen toinen toteamus Toinen asia, joka on aivan ehdoton edellytys, nyt kun on ratkaistu 2009 ongelmat, ollaanko nyt sitten varmoja, että samoja ongelmia ei synny tänä vuonna? Tätä varten olen tehnyt kaksi kysymystä kreikkalaisille kollegoilleni. Niin ensinnäkin esittäkää minulle arvio kaikista palstoista, joiden kohdalla Ville pitää vielä tehdä ilmoitus, koska vieläkin on joitakin, jotka eivät olleet ajoissa tulleet, koska jotkut tulivat, mutta olivat huonosti ilmoittaneet tilanteesta omalla maallaan ja kolmanneksi, koska joka vuosi on näitä fyysisiä muutoksia, joita tapahtuu tiloilla. Tämä arviointi tehtyyn. Mm. Siis, ja näitä tietoja saatiin maaliskuusta toukulle. Nyt on todettu, että tämä on mahdollista hoitaa. Sitten toinen asia liittyy, toinen asia Onko Kreikka tavallaan järjestäytynyt nyt tässä asiassa, eikä vain lykkää ongelmia eteenpäin? Minun täytyy nyt kyllä rehellisesti sanoa, että kreikalaiset kollegat olivat keksineet järjestelmän, jossa he eivät tehneet työtä viljelijäjärjestöjen kanssa, vaan pankkien kanssa, joten tässä ajan puutteessa yrittivät uudelleen keksiä koko systeemi, mutta onneksi pystyimme vakuuttamaan heidät tästä. He päättivät sitten tällä välin, että te, tänä vuonna tekevät työtä joko parhaimpien viljelijärjestöjen kanssa. Tässä on kyllä suurin piirtein puolet näistä, kun aikaisemmin olet mukana, tai sitten mm, muiden tahojen kanssa. Et euh, en outre, il faut ajouter à cela que la Grèce a décidé. Jos hakemus myöstävät silloin niitä ei enää voida ottaa vastaan. Nyt teemme todellakin eroa tämän kunnollisen työn ja as, niiden asioiden välillä, joiden kantakin tässä on kummemmin huomiota, kun se on huomattavasti Seuraus kollegani tulevat menemään paikan päälle kesäkuussa nähdäkseen, onko tämä toiminut, onko tämä laadukasta. Mutta joka tapauksessa minulle tästä yksi johtopäätös on, että LPS-säädöksiä on noudatettu toiseksi. Ensimmäinen ensimmäinen vuosi täynnä vakavia ongelmia, oltiin myöhässä ja se sitten taas vaikuttaa tileihin, koska valvonnan laatu oli puutteellista ja myös joitakin asioita kuitenkin voitiin korjata ajoissa ja sitten neljänneksi on pyydetty, että viranomaiset siellä varmistavat, että 2010 toimitaan todellakin asianmukaisella tavalla ja hyvin. Kiitoksia. Intervento, prego. Kiitos. Ja vielä yksi puhuja sitten toimielinten Eurostatista, toimielinten välisten ja juridisten asioiden yksiköistä. Ihan lyhyesti kertomus Kreikan tilastojärjestelmästä, miten, miten läpinäkyvä ja itsenäinen se on. Tietänette, että viime vuonna lokakuussa, kun tutkimme näitä alijäämiä Kreikassa, niin ECOFIN neuvosto marraskuussa pyysi komissiota tekemään raportin näistä ongelmista, joita tilastoihin, Kreikan budjettitilastoihin liittyy ja komissio tammikuussa hyväksyy tämän raporttinsa. Tässä käy ilmi, että komissio aika selkeästi on tuonut esille, mitä metodologisia ongelmia Kreikassa on ollut. Ja nämä liittyvät kahteen ongelmaryhmään, toisaalta siis metodien heikkoisuus ja, ja, ja epätyydyttävä toimenpano ja toisaalta laiminlyöntejä tässä järjestelmässä ja heik- aukkoja järjestelmässä, jossa vastuu suhteet eivät ole selvillä tilastojen keräämisen osalta ja niin edelleen. ECOFIN tammikuussa sitten sitten pyysi komissiota jatkamaan yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ja pyysi vahvistamaan tätä, tai parantamaan tilastoja, tilastointijärjestelmää. Ja komissio ja Kreikan viranomaiset ovat yhdessä laatineet toimintasuunnitelman, jota nyt itse asiassa ollaan laatimassa. Se esitellään ECOFIN-neuvostolle ensi viikolla anteeksi, anteeksi toukokuun 18.19. ECOFIN neuvostolle. Tässä nyt on jouduttu laatimaan uusi tilastolainsäädäntö, uusi tilastoviranomainen, itsenäinen sellainen, joka pystyy itsenäisesti toimimaan – Tämä on 9. helmikuuta hyväksytty tämä laki, mutta sen täytäntöpano ei vielä ole täysin päättynyt. Mm, ja nyt sitten komissiohan on nostanut Kreikkaa vastaan rikkomusmenettelyn, koska äh, virallisessa huomautuksessa äh, äh, lokakuulta tuli esille suuria virheitä ja tämä perusteltu lausunto on lähdössä, tai siihen pyydetään vielä vastauksia Kreikalta ja komissio on nyt tehnyt aloitteen vahvistaakseen Eurostatin asemaa jäsenvaltioiden antamien tietojen tarkkuuden ja, ja korkealaatuisuuden varmistamiseksi. Ja Eurostat on tehnyt myös tiedotteen asiasta Kreikan osalta – ja kun tässä nyt on olemassa ylijäämämenettely joka tapauksessa käynnissä, niin äh, viime torstaina Eurostat julkaisi lehdistötiedotteen, jossa se kerran vielä viittasi äh, Kreikan antamien, antamien tietojen laatu, äh, uskottavuuteen tai luotettavuuteen. Yhteistyö Kreikan viranomaisten kanssa – on nimenomaan liikkumassa siihen suuntaan, että siellä toimii institutionaalisella ja, ja toimin, operatiivisella tasolla vahvistetaan näitä menettelyjä. Ja teidänkin valtuuskuntanne vierailun aikana ehkä Atenassa voisitte, voitte nähdä, miten edistystä on tapahtunut. Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten Rova Gressle. No, ei kai sinne nyt kannata mennäkään, kun kaikki näyttää olevan kunnossa se, mitä Kreikassa nyt on tapahtunut, on EUlle ihan valtava häpeä. Ja sen takia, takia saksalaiset ovat hyvinkin vihoissaan. Ja kysymys kuuluu, että miten tämä on 13 vuotta voinut jatkua, kuten jaksin suhteen, tämän yhdennetyn valvontajärjestelmän suhteen on, on, pystytään jo näyttämään kuinka pitkään siellä on tehty äh, virheitä ja, ja, ja voidaanko osoittaa, onko varaumia tehty, ja jos ei, niin miten tämä virheprosentti voi olla edelleenkin yli kolme prosenttia, mikä itse asiassa vaikuttaa aika alhaiselta, koska jos siellä on järjestelmässä periaatteellisia ongelmia, niin se pitäisi olla korkeampi, niin äh, voidaan kysyä, että mitä nyt sitten pitäisi tehdä. Me olemme äh, kyllä henkilökohtaisestikin kiitollisia komissiolle, koska tiedän, että ilman äh, komission ja Eurostatin ponnistuksia asia ei siis pääse nyt eteenpäin ollenkaan. Mutta koko tässä asiassa näkyy, että komissionkin toiminnalla on eri tavoitteita ja tuloksia. Eurostatin osalta tulokset ovat erittäin vaikuttavia, koska voimme nähdä, että Eurostatin edustajat ovat nimenomaan kysyneet, että miksi nämä varaumat ei, ei ole tulleet esille minne ne ovat hävinneet. Minä en ainakaan tiennyt näistä. E, ja, ja missä ovat siis, miksi, tai kenen olisi pitänyt toimia ja miksi ei ole toimittu. Aluepääosastolle kysyisin, että onko varaumia vuoden 2009 budjetin osalta, tai budjetti, budjetin, niin, budjetin osalta. Kiitos sitten edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin päättää tähän viimeiseen tai kommentoida tätä viimeistä osaa, mitä tulee tilastotietojen laatuun. Tämä tilastotermi minua häiritsee kansalaisena. Siis täytyy tietysti kansalaisena tietää, mistä on kysymys, ja olen sitä mieltä, että pikemminkin pitäisi puhua rahoitusinformaation ongelmista, koska on olemassa erilaisia tilastojärjestöjä, Eurostat muun muassa, ja Euroopan unionin sisällä on ongelma nimenomaan mitä tulee julkisen rahoituksen tiedotusongelmista. Siis eh, mielestäni kansalaisilla on yhä enemmän sellainen tunne, että näitä kaikkia valvotaan hyvin huonosti. Kreikkaan keskitytään siksi, että sillä on huomattava budjettivaje, mutta jos tosiaan katsottaisiin julkisen rahoituksen informaatiotilannetta kaikissa jäsenvaltioissa, niin varmasti silloin olisi näkyisi, tai saisimme aikamoisia yllätyksiä, ja haluaisin sanoa, että mitä näihin asiakirjoihin taa sano, tulee, niin emme ole saaneet kansallisia tilejä, koska olisi mielestäni hyödyllistä, että mitä tulee kaikkeen rahoitustietoon siis kattavaan rahoitustietoon, niin siinä pitäisi olla tietysti jonkunnäköinen tilintarkastuskertomus, jossa sanotaan, että tilit ovat luotettavia. Vaikka tosiaan katsotaan, että Kreikan viranomainen on tässä riippumaton. Mitä sitten tulee kansallisiin parlamentteihin? parlamentaarikkoihin, niidenhän on tietysti valvottava täytäntöönpano viranomaisia ja jäsenvaltioita. Ja tässähän on kysymys yhteistyöstä kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, joten voitaisiin tällä tavalla taata tämän rahoitustiedon laatu, joka voitaisiin tällä tavalla välittää kaikille koko Eurooppaan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Słuchając prezentacji Kiitos. gotowana na ten wyjazd jutrzejszy odnoszą... Kiitos. Niin minä olen katsonut näitä tekstejä ja tuli semmoinen kuva näistä. Et täällä itse asiassa on jätetty Kreikan kriisi huomiota kokonaan. Halusin kysyä, että voidaanko Kreikan esimerkistä tehdä se johtopäätös, että meillä on mahdollisuus, kapasiteetti, valmius varoittaa elimiä, toimielimiä ja jäsenvaltioita niistä riskeistä, joita muissa Euroopan maissa esiintyy. Voisiko tästä Kreikan ongelmasta nyt oppia jotain vai jatkammeko me sitten jossain muussa vaiheessa jostain toisesta jäsenvaltiosta keskustelua, jossa samantyyppisiä ongelmia esi- tulee esille. Onko komissiossa tai sitten ehkä tässä valiokunnassa käytävä keskusteltava siitä, miten ennakoida tällaisia kriisejä? Grazie, onorevole Geijer. Kiitos sitten edustaja Geijer. Danke, Präsident. Ich habe Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä komission kollegoille. Ensinnäkin aluepolitiikkaan liittyen. Ehkä en ymmärtänyt oikein sanomaanne. Minä kirjoitin tänne ylös, että alue, aluepolitiikan alue 580 miljoonaa oikaisuja, palautettuja – kysymys liittyy siihen, oliko tämä nyt oikea luku 580 miljoonaa? Onko tämä palautusmenettely vielä kesken vai onko se saatu päätökseen? Ja siihen jatkokysymys vielä. Ja onko tämä seuraava puoli miljardi sitten tulossa Kreikan, Kreikan kriisin päälle, jota meidän pitäisi sitten valmistautua rahoittamaan seuraavaksi? Toinen kysymys Eurostatille. Minun kokemukseni liittyy Rova Kreslen kokemukseen, että tämä on Saksaan liittyvä ongelma. Mutta jos kysyy naapureilta Kreikasta ja eh, että Kreikka ei olisi kannattanut tai juhuun ollenkaan, olisi parempi ollut ilman niitä olla. Eh, tällainen eh, kriisi oireiden huomiotta jättäminen – on vaikuttanut siihen, että koko Euroopan instituution uskottavuus on, uskottavuus on vakavasti vaakalaudalla. Minä olen puolustanut EUta sillä, että ainakin että lehdessä oli yksi, yksi juttu, jossa sanottiin, että Eurostat on aika hyvin viitannut jo Kreikan tietojen puutteellisuuteen. No selvä, mutta joku toimielin ainakin on tehnyt läksynsä. Miksei sitten neuvosto ole reagoinut tähän? Voitteko sanoa jotakin tähän? Mitä poliittisella tasolla reagoitiin siihen, kun e- Eurostat sanoi laiminlyönneistä tietojen välittämisessä? Sitten kolmas kysymys liittyy Liberatskin äskeiseen kysymykseen. Kun lehtiä lukee, niin sieltä oppi, että Kreikka oli ainut maa, jossa on suuret alijäämät, on niitä muutama muukin perustajajäsenistä, eli vanhoista jäsenistä sitten uudempiin. Kysymys kuuluu, että miten kriisin ratkaisu ja kriisin ehkäisy EU-ssa, mistä se, missä se viipyy? On meillä vakauspaketti, joka määrää, miten asioita pitää hoitaa. Tämä voidaan tietysti korjata niin, että koko talous, kansantalous korjataan tiettyillä menettelyillä. Mutta näiden mekanismien pitäisi sulkea pois se, että syntyy tällaisia tilanteita budjetin osalta, jota, jota on paitsi Kreikassa, niin myös muissa jäsenvaltioissa. Miten komissio nyt sitten ennakoi tällaisia kriisejä jatkossa? Grazie. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajille, haluaisin vain toistaa sen, mitä herra Gaia ja Liberatski ovat sanoneet. Kun puhumme rahasta, joka Kreikalle annettiin, jotta se voisi vastata hyvin vakaviin metsäpaloihin viime kesänä, on mahdollisuus tietysti, että ihmiset laittomasti sytyttivät paloja saadakseen raho- rahallisen korvauksen. Siis tätä kaikkeahan pitäisi katsoa ennaltaehkäisevältä kannalta. Haluaisin kuitenkin antaa sitten jollekulle komissiosta eh, puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja Puntasti tästä maatalousta ja Jaksistarvan kysyi, oliko näitä varauksia riski Kreikkaan ei ollut rahoituksen kriisi. Kun tilit selitettiin, aina suljettiin pois se, että rahoitettaisiin perustelmattomia summia. Tehtiin jo päätös tästä ja kieltäydyttiin rahoituksesta 620 miljoonaa euroa ja sitä paitsi meneillään vielä 320 330 miljoonaa ja vielä enemmänkin on kieltäydytty. Tähän liittyy tällainen toistuva riski. Mikä on komission maine, jos yksi jäsenvaltio, Kreikka, joka ei ole kunnolla toteuttanut kymmenen vuoden jälkeen kaikkein tärkeintä järjestelmää, joka liittyy kaikkein tärkeimpiin menoihin. Miten, miten komissio toimia? Tähän liittyy tähän varaukseen. Ja kun sitten 2000 2009 todettiin, että järjestelmä oli käytössä silloin. Vedettiin tämä varaus pois. Toinen kohta, jonka Rova Gresa otti esille, oli tämä virheprosentti. Se oli siis yli 3 prosenttia ja tilastot kuitenkin nostavat toista. Virheprosentti, joka on huomattava, on juuri tämä sattumanvarainen random se on 1,61. Jos otetaan virhe, kokonaisvirheprosentti mukaan lukien analyysit ja paikan päälle tapahtuneet valvonnat, niin tullaan 3,9, mutta sitä ei voida enää ekstrapoloida. Pitää ottaa huomioon vain tämä random-osuus, ja siinä se on 1,61 prosenttia, ja tämä luku vahvistettiin sertifioivan elimen toimesta, joka sertifioi Tsekissä toimintatilastoja. Ja sitten kolmas kohta niin koskee herra Liberaskia ja mitä voidaan tehdä, jotta voidaan käydä keskustella ja ennalta ottaa esiin ongelmia, jos katsotaan, miten oma pääjohtaja on toiminut tästä. Näette, että siellä on tällainen katsaus jäsenvaltio jäsenvaltiolta ja miten me olemme arvioineet niiden järjestelmät, ovat ne tehokkaita vai onko niissä ongelmia. Ja mitä tulee vakaviin ongelmiin, niin silloin esitetään varaukset, että tulette näkemään, että tänä vuonna esitetään varaus vaikka Bulgarian ja Romanian jakseista, koska ollaan sitä mieltä, että nämä kaksi maata eivät vielä ole saaneet tarpeeksi tehokasta järjestelmää käyttöön ja näin ollen olemme laatineet toimintasuunnitelman näiden maiden kanssa, että korjataan kahden vuoden aikana tätä tilannetta. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos. Mitä tulee ongelmien lähteeseen. Siis tässä on kysymys rahoitus, julkisen rahoituksen informaatio-ongelmasta, tilasto-ongelmasta. Ja kysymys on siitä, että onko meillä kapasiteettia äh, varoituskapasiteettia, jos tällainen tilanne syntyy jossain muualla. Mitä näihin kommentteihin tulee, niin Eurooppa Stathan rajoittaa toimintansa tilastotietoihin, mitä komission tulee, jotta voitaisiin vahvistaa esimerkiksi Eurostatin äh, tilintarkastusjärjestelmää silloin, kun kysymys on esimerkiksi tällaisista suurista vajeista. Siis mitä tulee Eurostatin äh, tutkimusvaltuuksiin, niin se edellyttää sitä, että on tilastotietoa ja siis se, se miten me toimimme ja toimimme tietojen mukaisesti. Siis, siis me rajoitumme näihin tilastotietoihin. Eli kysymys on siitä, että pitäisikö mennä pidemmälle kuin pelkästään tilastotiedot pikemminkin tällaiseen rahoitustietoon. Siis se on kanta, jonka komissio on ottanut. Kysymys on siitä, että miksi ei ole esimerkiksi Eurostatin varauksia otettu huomioon. Eurostathan on aina sanonut asiat siten, kun se ne on voinut todeta. Vuodesta 2005 lähtien Eurostat on ainakin viisi varausta esittänyt ja kaiken kaikkiaan kymmenen tällaista metodologiamissiota se on järjestänyt Kreikkaan, joten olen sitä mieltä, että tässä on pikemminkin sellainen asia kyseessä, joka olisi syytä esittää neuvostolle kuin komissiolle. Siis kysymys on aina sellaisista kysymyksistä, joista jatkuvasti Eurostatin ja Kreikan tilastoviranomaisten välillä keskustellaan ja niitä tutkitaan jatkuvasti. Siis siinä itse asiassa se, mitä voin esittää vastauksena kysymyksiin. Niin aluepolitiikkaan liittyen kaksi kysymystä. Rova Kreslen kysymys vuoden 2009 budjetista. Aluepolitiikan pääosasta ei ole mitään varauksia esittänyt Mm, ja olemme todenneet, että ohjelmat ovat edistyneet aika hitaasti. Ja olemme, olemme käyneet tarkistuskäynneillä Kreikan viranomaisissa, anteeksi, jota Kreikan viranomaiset ovat tehneet, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt järjestelmän tarkastamiseksi, ja sitten nämä toimintasuunnitelmat, joita on suunniteltu parantamiseksi, parantamaan. Tämä on, on hyvä tuoda esille. Toiseksi Haluaisin myös sanoa, että näiden rahoitusoikeussujen, vuoden 2005 rahoitusoikeussujen perusteella Kreikan viranomaiset ovat selkeästi parantaneet sisäistä valvontajärjestelmäänsä, joka on antanut mahdollisuuden eh, ennaltaehkäistä laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä. Ja vuod- 2006 ajanjaksolla viranomaiset edelleenkin vuoden 2005 päätöksen perusteella soveltavat näitä 10 prosentin oikaisuja julkisista varoista, joten nämä ovat jatkuneet edelleen ohjelmakauden päättämisen saakka, joka on tämän vuoden lopussa. Tämä sen osoittamiseksi, että jotakin korjauksia siis on tehty, siellä näyttää nämä toimivan sekä, sekä varmentavat viranomaiset että, että sitten valvontaviranomaiset rakenne, rakenneohjelmissa. Me emme voi yhdistää nyt näitä kaikkia äh, oikaisuja, jotka ovat edellisen ohjelmakauden ja sitten äh, maksut, joita on palautettu sitten tänä vuonna miljardi, joka on siis vuonna 2009 maksettu ja johon ei liity mitään suuria ongelmia tai suuria laiminlyöntejä. Non ci sono altri interventi da parte. Ilmeisesti kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa.